Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer nos travaux. Bonjour les interprètes. Vous allez rester avec nous. No niin, hyvät kollegat, me voimme aloittaa kokoustyöskentelyn ja kiitos tulkeille, jotka ovat täällä kanssamme koko pitkän päivän. Meillä on esityslista luonnos, se vain voitaneen hyväksyä, jos ei ole mitään vastaväitteitä. Ei siltä näytä. Pöytäkirjat edellisistä kokouksista 7. ja 25. syyskuuta nekin voitaneen hyväksyä, jos ei kukaan niitä kyseenalaista. Ei siltäkään näytä, eli näin ollen voimme sitten aloittaa meidän kokonauskokoustyöskentelymme. Joo kohdasta 5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2010-40 EU muuttamisesta delegoition säädösten antamisajan osalta. Esittelijä on Rova Meissner, joka valitettavasti ei ole täällä paikan päällä, mutta kollega Temiska on hänen viestin tuojana tänä aamuna. Eli annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Edustaja Telitska. Uh, niin, Normaalisti keskiviikkona on budjettia, mutta nyt on RAN-valiokuntaa samaan aikaan, joten esittelijä ei pääse tähän, tähän meidän kokouksemme tärkeistä syystä, Joten jaanpa tässä hänen ajatuksiaan. Tämä mietintö tai tämä direktiivi on yksi ensimmäisistä direktiiveistä, joissa otettiin huomioon uusi delegoitujen säädösten käsite. Delegoitujen säädösten antaminen ö, tältä erää erääntyi jo viikkoja sitten. Me kuitenkin tarvitsemme edelleenkin delegoituja säädöksiä ITSn osalta otaksun, että tarvitsemme niitä nyt ja tulevaisuudessakin, ja meidän täytyy hyväksyä tämä delegoituja ää, säädöksiä koskeva ää, laki. Komissio voi siis antaa delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan, ja tämä viisivuotisjakso uudistetaan hiljaisesti, ellei joku lainsäätäjistä sitä estä. Tämä sääntö on myös vuoden 2016 toimielinten välisessä sopimuksessa ja siinä taataan myös Euroopan parlamentin oikeudet tässä nimenomaisessa menettelyssä. Haluaisin vakuuttaa teille, että esittelijä on komission ehdotuksen kanssa samaa mieltä ja luonnoksessaan hän ehdottaa neljää tarkistusta, joiden tarkoitus on selkeyttää sanamuotoja. Nämä sanamuodot ovat itse asiassa aivan samanlaisia kuin neuvostonkin muutosehdotukset. Armatyr on esittänyt kaksi tarkistusta, joissa hän korostaa jäsenvaltioiden vaikutusvaltaa delegoituihin säädöksiin. Kesinän neuvo on kuitenkin äänestää näitä vastaan, koska jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmät ovat tiukasti tiiviisti mukana delegoitujen säädösten valmistelussa ja tästä on myös mustaa valkoisella toimielinten välisessä sopimuksessa Tällaiset delegoidut säädökset eivät voi astua voimaan ilman neuvoston hyväksyntää. Arvon puheenjohtaja, hyvät kollegat, tämä ei ole millään muotoa kiistanalainen asia ja mietintö on aika selkeä. Minä itse olen jo puhunut näistä tarkistuksista ja tässä on oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa esittelijän puolesta. Kiitos paljon edustaja Telitska. Varjoesittelijät saavat heti puheenvuoron edustaja Koor. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Terveiset Kesine Meissnerille. Ja kuten odotettua, hän on tehnyt aivan loistavaa työtä. EPP tukee häntä myös äänestyssuosituksissa. Ja niin kuin hän suositteli, niin hän tulee myös hylkäämään nämä kaksi tarkistusta, josta puhuttiin. Kiitos. Tässäpä kaikki. Merci beaucoup, Madame Tarpelle. Kiitos, edustaja Darbale. beaucoup, madame le président. În ceea ce privește raportul pe care îl discutăm în momentul de față... În cal... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Mitä tulee tähän mietintöön? Varjoesittelijänä SD-ryhmästä minä tuen puolestani Mäisnerin tekemiä tarkistusehdotuksia, koska niissä nehän kaikki tulivat jo hyvin huomioiduksi ensimmäisessä käsittelyssä. Jos jos ajattelemme digitaalimarkkinoita ja älykkäitä, älykästä liikennettä, niin delegoidut säädökset ovat erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Ja ne kuuluvat tähän direktiiviin sisältöön 2010 kautta 40. Me toivomme myös, että, että meidän ryhmämme ei tukisi kahta muuta tarkistusta. Kiitos paljon edustaja Ziile. Yes, uh, thank you, thank you, Madam President. So, uh, as I said also in the previous debate. Kiitos, rouva puheenjohtaja. ECR on esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tätä pidennetään viisi vuotta. ECR painottaa, että mitä teknologian kehityksen tulee, niin liikenteen digitalisointi ja älykkäät liikennejärjestelmät lisääntyvät. Ja tässä tarvitaan uusia määritelmiä. Ja mitä toimielinten väliseen sopimukseen tulee, niin se on otettu tässä paremmin huomioon ja se tukee komission ehdotusta päivittää työohjelmaa. Ennen kaikkea mitä ITS tulee, joten ESR tukee tätä mietintöä. Merci beaucoup, monsieur Zille. Monsieur Kramer. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Ja Jakob der Lunde ist gerade... Jakob Dalunde ei ole paikalla, siksi hän pyysi, että minä ottaisin kantaa. Me haluamme myös kiittää esittelijänä. Hänkään ei ole paikalla, mutta me tuemme kuitenkin hänen ehdotustaan. Mutta ehtona kuitenkin on se, että jos tätä pidennystä käytetään väärin, niin se voidaan perua. Mm, muuten tuemme sitä. No, mitä digitalisointiin tulee, niin meillä on valtavia mahdollisuuksia, mutta näitä mahdollisuuksia ei käytetä. Meillähän oli myrsky Pohjois-Saksassa ja siellä rautateillä ei tiedotettu kyllä, mm, junat kulkivat, eivät kulkeneet, äpissä väitettiin, että ne kulkee ja niin edelleen. No, mutta siis digitalisoinnin myötä voidaan siihen tehdä paljon enemmän, mutta tietysti myös nähdä, mitä ei voi tehdä. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Madame... Kiitos, edustaja Kyllönen. Kiitoksia. Ja välitän äh, varjoraportööri Katerina Konetsnan puolesta terveiset. Hän on ympäristövaliokunnan kokouksessa ja ei päässyt valitettavasti paikalle. Hänellä ei ole huomautettavaa. Kesine on tehnyt erittäin hyvää työtä ja vähän samanlaisia ajatuksia kuin vihreillä liittyen tähän poikkeuskysymykseen ja sen mahdollisuuksiin, mutta arvelaisin, että tästä ei ehkä suurta kiistaa synny, varsinkaan kun Pavel katselee niin tiukkaan sävyyn tässä suoraan allekirjoittanutta. Mutta kiitos yhteistyöstä ja terveiset varmaan Kesinelle menevät. Alors, Monsieur Pavel. Herra Pavel, olkaa hyvä. Minä annan teille uudestaan puheenvuoron. puhun ehkä vähän pidempään, koska haluan analysoida myös varjoesittelijöiden kantoja. No, sanalla sanoen voin sanoa, että arvostan ö, yhteistyötä ja Kesinäkin puolesta voin sanoa, että hän varmasti arvostaa tätä yhteistyötä. Haluan, meillä on helppo tehtävä edessämme. Merci, monsieur Telinska. Kiitos, edustaja Telitska. Minulle on tässä kerrottu. Aha, Haluaako joku komissiosta antaa lisää panosta tähän? No niin, ehkä minä olin oikeassa, kun minä annoin heti puheenvuoron Teliskalle. Vähän ennakoin tätä tapahtumien kulkua. Äänestys tästä mietinnöstä huomenna. Hyvät kollegat, 9.00 huomenna aamulla. Kyllä. Niin. Sitten jatkamme tämän päivän kokoustyöskentelyä. Seuraava on maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus. Ja annan välittömästi puheenvuoron kollega Lundgrenille. Olkaa hyvä. Thank you so much. When the commission... Kiitoksia kovasti, kun komission ehdotus tehtiin ensimmäisen kerran. Olin erittäin iloinen siitä, koska tämän eh, ehdotuksen tarkoitus on parantaa ajajien eh, ylipäänsä standardeja ja normeja ja parantaa eh, kuorma kuljettajien olosuhteita Euroopan unionissa. On, pare, on myös tarkoitus lisää tietoisuutta maantieliikenteen riskeistä ja parantaa maanteiden turvallisuutta. On tärkeää myös ymmärtää kilpailutilannetta Euroopan unionissa. Uskon, että tämä ehdotus saavuttaa tämän tavoitteen, eikä siihen ole ehdotettu useita muutoksia, mutta minusta komissiolta oli jäänyt muutama asia kuitenkin tältä pois. Ensinnäkin haluan turvata sen koulutusjärjestelmän, jollainen meillä on muun muassa Ruotsissa ja muissakin maissa. Eli oppia voi myös työn ohessa, kun henkilö tekee ajokortti tutkinnon, niin häntä valmentaa myös erilainen, erityinen koulija. Tällainen kouluttaminen on erittäin tärkeää. Käytännössä oppii paljon sellaista, mitä autokoulussa ei opi. Ja haluaisin myös antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää aina neljän tuhannen ja 50 kilon tonnin mittaisiin ajoneuvoihin saakka vaihtoehtoisia polttoaineita. Haluan siis antaa mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Ja tämä raja voidaan ylittää, jos massan äm, ylitys johtuu esimerkiksi akuista. On tärkeää, että äm, kuljettajat osaavat myös suunnitella matkantekonsa muun muassa ääriolosuhteissa, lumituiskussa jäässä ja niin edespäin henkilöt, jotka ajavat Pohjois-Euroopassa tai Alpeilla, heidän tulisi tietää, miten lumiketjut kiinnitetään, mutta esimerkiksi Ruotsissa aivan turhan usein näin ei ole. Ihmiset eivät, osata, eivät, eivät osaa vaihtaa näitä ketjuja. Ehdotan myös rekisteröinti- ja valvontajärjestelmää, joka perustuu tämänhetkisiin kansallisiin rekistereihin. Tällä tavalla paikalliset toimivaltaiset viranomaiset saavat riittävästi tietoa henkilöiden pätevyydestä esimerkiksi tarkastuksissa, tien päällä tapahtuvissa tarkastuksissa. Ja tällä tavalla voidaan myös torjua väärännettyjen lupien käyttämistä. Komission ehdotus on tietyillä aloilla vähän epäselvää ja se saattaa johtaa erilaisiin tulkintoihin eri maissa. Meillä on ollut nyt kaksi varjoesittelijöiden kokousta. Ne olivat erittäin tuottoisia, hyviä. Me saimme myös teiltä hyviä ajatuksia, sellaisia, joita itse en ollut tullut ajatelleeksikaan. Kiitoksia kovasti niistä. Kiitos paljon edustaja Lundgren. Minä annan heti puheenvuoron esittelijä, toiselle esittelijä Lukasenkalle. Puhuja mikrofoni ei ole päällä. Ah, okej, okay, sorry. E, pani Przewodnicząca, tak jak powiedział Pan spra sprawozdawca, ta współpraca... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin esittelijä sanoi, yhteistyö oli todella hyvää ja toivoisin, että kaikki pystyisivät hyväksymään toisten argumentteja samalla tavalla kuin herra Lundgren, joten todella suuret kiitokset tästä. Ja me olemme kiinnittäneet huomiota koulutukseen ja siihen, että tässä otetaan uudet haasteet huomioon. Meillä on seitsemän kompromissitarkistusta ja olen erittäin tyytyväinen, että monet meidän valiokuntamme huomioista otettiin huomioon, joten EPP tulee tukemaan näitä tarkistuksia, kompromissitarkistuksia. Ja todellakin tämän mietinnön myötä pystytään sitten lisäämään tieturvallisuutta. Joten suuret kiitokset herra Lundgrenille ja kaikille kollegoille, jotka ovat olleet tässä työssä mukana, koska no niin, uskeakseni kaikki varjoesittäjät ovat naisia. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Edustaja Grappini. Președintă, și eu vreau să încep prin a mulțumi... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kiittää esittelijää, myös muita kollegojakin. Kuten Lundgren sanoi, meidän kokouksemme on ollut erittäin tuottelias. Direktiivin tarkoituksena on parantaa maatieturvallisuutta. Se on erittäin tärkeää meille, myös lojaali kilpailu, mutta tämä voi toteutua vain parantamalla koulutusta ja toimivaltuuksia. Kun on argumenteista kysymys, jokainenhan voi niitä esittää ja poliittiset rajaidat ja värit voidaan kiertää, jotta kaikki olisi järkevää. SD-ryhmän tarkistukset on otettu hyvin mukaan kompromisseihin ja ryhmässämme me tuemme kaikkia kompromisseja. Me olemme voineet todeta, että SD-tarkistukset, jotka eivät kuulu kompromisseihin, ovat saaneet tukea. Ja tässä haluankin nyt kiittää EPP-ryhmää ja heidän esittelijänsä, joka tukee SD-ryhmän tarkistuksia. Ja uskoakseni loppujen lopuksi meidän poliittisen ryhmämme toiveet ovat myös hyvin näkyvillä tässä mietinnössä. Erityisesti kun on kyse toiminnoista alle sadan kilometrin säteellä. Tästähän on paljon keskusteltu ja meidän kantamme tuli hyvin ymmärretyksi. Samoin myös kun on kyse kuljettajista, ei voida käyttää e-koulutusta, sähköistä opetusta jatkuvasti. Pillä pitää myös opettaa itse paikan päällä työhetkellä tarjota opetusta. Ei, et, ei voida tätä kaikkea korvata vain etäopetuksella tai juridisella opetuksella. Tästä äänestetään huomenna me haluamme parantaa maantieden, maanteittemme turvallisuutta. Olen erittäin iloinen saavutetusta konsensuksesta, kun puhutaan koodista 95, jossa puhutaan kouluttajien ammattipätevyydestä. Mehän haluamme normit myös maa, liikennesektorille. E, mehän haluamme välttää yllätyksiä ainakin silloin, kun on ikävä, kun se yllät, ikävistä yllätyksistä, kun kuljettajan pitää siirtyä maasta toiseen työllisyyden takia. Kiitos kaikille kollegoille. Edustaja Siile, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kovasti. Varjoesittelijä Latovski ei ole tällä hetkellä paikalla. Halusin vain menettelytapaan liittyen sanoa, että että varjoesittelijä on tehnyt seitsemän kompromissia ryhmämme puolesta ja me tuomme niitä kaikkia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos edustaja Zille. Edustaja Bilbao. Sí, muchas gracias, presidenta, y buenos días a todos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää Peter Lundgren ja tekemästään työstä. Me kävimme erittäin avointa rehellistä vuoropuhelua keskustella, kun keskusteltiin kompromisseista, jotka on otettu mukaan tähän ehdotukseen. Me, äh, meille ryhmänä tämä sisältö vaikuttaa hyvältä kompromissitarkistuksissa, koska me uskomme, että tarkistustemme myötä, josta tulemme äänestään, pääsemme todella tämän esityksen tavoitteeseen, eli haluamme parantaa direktiiviä, direktiivin toteutumista korjata siinä olevat puutteet ja haluamme parantaa sen soveltamista, jotta se olisi todella tehokas. Ihan lyhyesti, lyhyesti, paljon on jo sanottu tänä aamuna. Muiden kollegoiden toimista me olimme samaa mieltä tavoitteiden kanssa. Ja uskoaksemme saamme, me haluamme parempaa koulutusta kuljettajille, jotta voidaan parantaa tieturvallisuutta ALDE-ryhmän keskeinen viesti on tarkistuksissamme se, tai, ja myös se keskustelu, joka on käyty tässä niin rakestavassa hennessä. Me haluamme myös hyviä standardeja ja normeja kuljettajille. Me haluamme säilyttää ja parantaa myös kaikkien kuljet mm, bussien ja kuorma-autokuljettajien koulutusta ja ammattipätevyyttä. Kuten direktiivin myötä on jo sanottu, me haluamme parantaa kuljettajien tietoisuutta riskitekijöistä, joihin törmäävät ajaessaan. Nimenomaan kun puhutaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta, raskaista kuormista, mutta meidän pitäisi pyrkiä vähentämään näitä riskitekijöitä ja sen myötä parantamaan turvallisuutta niin kun me haluamme parantaa koulutusta ja sämän myötä haluamme taata parantaa lojaalia kilpailua ja normien harmonisointia koko EUn alueella. Eli ALDE-ryhmä uskoo, että nämä tavoitteet tulevat täyttymään ja huomenna sitten äänestämme tästä ehdotuksesta. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Kiitos, Rouva Bilbao. Rouva Kyllönen, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitokset eh, Peterille ja muille kollegoille hyvästä yhteistyöstä. Minulla on vain yksi kohta, johon olen hieman pettynyt. Te ehkä arvaatte, mikä se on. Koska olen erittäin digitalisoitunut henkilö, niin en pitänyt siitä, että tähän laitettiin Aika rajoitus, mitä e-oppimiseen tulee, koska ymmärrän, että tämä luokkahuonekysymys ja niin, no käytännön harjoitteluhan on vielä tärkeämpää, mutta meidän täytyy myös mahdollistaa tämä lainsäädännön kautta. Jotkut jäsenvaltiot haluavat edistää erilaisia oppimismenetelmiä. Toivon, että neuvottelut jatkuvat kolmikantaneuvotteluissa ja että me löydämme ratkaisun, koska jäsenvaltioiden ajatus tässä eu opimisen taustalla ei ole vastustaa käytännön oppimista, mutta sen täytyy olla joustavaa, sen täytyy olla avointa tuleville ratkaisuille. Mutta tämä on ainoa kohta, josta, tai johon olemme ihan pettyneitä kuessa, mutta toki ymmärrän muita kollegoita ja ymmärrän tämän kompromissin hengen, mutta halusin sanoa tämän, koska tämä sitten pulpahtaa taas pinnalle neuvotteluissa. Kuitenkin suuret kiitokset. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja oli mukava tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Monsieur Kramer. Kiitos paljon, edustaja Kramer. Niin, minä haluan kiittää Jakobia myös eh, hyvästä yhteistyöstä. Ja koska tässä opettaja Tarja puhui ennen minua, niin minun ei tarvitse tätä nyt sitten enää toistaa. Mutta sitten vielä ilmasto ja tämä eco-driving. Ehkä tätä olisi voinut hieman enemmän vielä painottaa, mutta kaiken kaikkiaan voimme hyväksyä tämän mietinnön. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Kiitos paljon, edustaja Kramer. Käännyn nyt komission puoleen. Ja annan puheenvuoron rouva Jani Dulle. Menikö ääntäminen oikein? Hienoa. Hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Me olemme tyytyväiset tähän mietintöön ja olemme iloisia parlamentin tuesta komission ehdotuksesta kohtaan. Haluaisin todeta, että meidän ehdotuksemme tarkoitus oli paikata tämänhetkisen jäsen, ö, lainsäädännön porsaanreikiä, niitä oli neljällä alueella. Ensinnäkin kuljettajien ongelmat koulutuksen tunnustamisessa muissa maissa. Myös kuljettajien koulutuksen sisällössä oli ongelmia. Poikkeuksien tulkitsemisessa oli vaikeuksia ja neljänneksi esimerkiksi minimi-ikävaatimukset, hankaluudet yhdistää koulutus muuhun koulutukseen ja e-oppiminenkin oli ongelmallista. Nyt voimme todeta, että että muutosehdotuksenne todellakin parantavat meidän ehdotustamme ja ovat samalla linjalla ehdotuksemme kanssa. Olemme siis tyytyväisiä tarkistuksiinne. Olemme myös iloisia siitä, että tietyt tarkistukset ovat kompromissihenkisiä, ovat saman, samanlaisia neuvoston kompromissisopimusten kanssa. Eli tämä tahtoo sanoa, että varmasti toimielinten väliset neuvottelut saadaan päätökseen aika pian. Muutama huomio kuitenkin pariin tarkistukseen. Ensimmäinen liittyy ajokorttidirektiiviä koskevaa tarkistusta. Tarkoitushan on laajentaa näiden puhtaiden ajoneuvojen maassa 4,25 ja näitä voitaisiin siis ajaa B-ajokortilla. No, me ymmärrämme kyllä tämän <clears throat> ehdotuksen tavoitteen Tarkoitus on edistää siis puhtaita ajoneuvoja, niiden käyttöä, mutta olemme sitä mieltä, että näin olisi paras tehdä vasta sen jälkeen, kun on perusteellisesti tarkasteltu ajokorttidirektiiviä. Meillä on tällä hetkellä järjestelmä, jonka myötä voimme antaa <clears throat> tilapäisiä poikkeuksia, ja se riittää meidän mielestämme toistaiseksi. Mm, meillä olisi myös muutamia huomioita kolmeen muuhun tarkistukseen. Ensimmäinen liittyy sovellusalan laajentamiseen niin, että sovellusala laajennettaisiin tyhjiin busseihin, jotka palaavat esimerkiksi varikolle. Tällä saattaisi olla vaikutuksia tieliikenneturvallisuuteen. Toinen tarkistus, joissa näemme tiettyjä ongelmia, liittyy mahdollisuuteen yhdistää koulutus CBC-koulutukseen. Meidän ehdotuksemme lähti siitä, että tämä koulutukseen liittyvä takaraja olisi yksi päivä. CBC-koulutuksen kesto on kuitenkin viisi päivää. Nyt huomaamme, että tarkistuksessa tämä yhden päivän mittainen aika korotetaankin kolmeen päivään, ja se ei meille sovi. Ja sitten elektronisen tie, elektroninen tiedonvaihto CBCn kautta. No me ymmärrämme kyllä, mikä teidän ehdotuksenne tavoite on, mutta haluaisimme kiinnittää huomionne hallinnollisten kustannusten ongelmaan. Nimittäin hallinnolliset kustannukset saattaisivat kasvaa. Kaiken kaikkiaan tämän sanottua niin voin todeta, että olemme yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä tämän valiokunnan tekemään työhön. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Edustaja Lundgren, saatte uudemman kerran puheenvuoron. Well, thank you. Um... Kiitos. Täytyy sanoa, että oli miellyttävää tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa. Meillä oli erittäin rakentavaa vuoropuhelua molemmissa varjoesittelijäkokouksissa ja sain paljon apua kollegoiltani. Yritin ottaa kaikkien toiveet huomioon ja loppujen lopuksihan tavoitteena on parempi direktiivi ja uskon, että olemme päässeet tähän tavoitteeseen. Haluaisin mainita, että me myös äh, äänestämme neuvottelumandaatista ja toivottavasti saamme tässä mahdollisimman nopeasti sovun aikaiseksi neuvoston kanssa ja tämä kuulostaa ihan hyvältä. Ja kiitoksia. Tämä oli minun ensimmäinen mietintöni ja oli todellakin ilo tehdä työtä teidän kanssanne. Kiitos edustaja Lundgren. Minä muistutan, että tästä mietinnöstä äänestetään huomenna myös. 9.03, koska yksi äänestys on ennen tätä, joten ehkä sitten 09.03 huomenna aamulla. Kiitos paljon ja me jatkamme seuraavalla esityslistan kohdalla. Euroopan yhteisön ja Marokon välinen euron välimerisopimus lentoliikenteen palveluista. Annan puheenvuoron meidän eh, esittelijälle me edustaja Rike, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä on jo toinen kerta, kun parlamentti äänestää tästä sopimuksesta. Siitä äänestettiin jo 2007 suuren enemmistön turvin. Itse asiassa tämä sopimus on väliaikaisesti voimassa jo vuodesta 2006, te varmasti tiedätte sen. Se, se johti neuvoston ja komission väliseen riita-asimykseen, joka liittyy Lissabonin sopimukseen. Siinä oli ihan kyse jopa mietinnön asenteesta. Se tarkoitti sitä, että osapuolet menivät tuomioistuimen eteen, joka antoi päätöksensä komission kannanoton puolelle, jossa sanottiin, että pitää korjata tämä, tämän sopimuksen otsake ja näin ollen se tuli jälleen kerran uudestaan meidän valiokuntamme käsiteltäväksi. Itse asiassa on kyse ilmailualan sopimuksesta, ihan tavallinen sopimus. EU on tehnyt näitä jo muidenkin kolmansien maiden kanssa. Meillä on tässä nyt edessä markkinatilanne, vaihe yksi, joka on operatiivinen, vaihe, joka on kehittynyt kehitysvaiheessa. Se johtuu tästä kasvavasta lentoliikenteestä eri jäsenvaltioiden EUn jäsenvaltioiden Marokon kanssa. Toinen vaihe on, on avautunut siten, että lainsäädännöt lähentyvät toisiinsa, kun turvallisuudesta, kilpailusta, ilma, ilmailuliikenteen valvonta, valtion välin tulopas, asiakkaiden, lentomatkustajien tunnistaminen. Tässä on kyse myös yhteisön oikeuden toteuttamisesta ja myös niistä määräyksistä, jotka liittyvät kasvaviin investointeihin, mutta itse asiassa ei tässä ole mitään ollut tuntuvia muutoksia sopimuksen sisältöön, jota on siis väliaikaisesti sovellettu vuodesta 2007. Eli ei tämä hyväksyvä ääntäminen johtanut minkään keskusteluun tai uusiin tarkistuksiin. Sen takia ehdotankin, että valiokuntamme äänestäisi tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja Rikeelle. Anna välittömästi puheenvuoron edustaja Van de Kampille. Olkaa hyvä. Um, mevrouw de voorzitter, dank u. Kiitos rouva puheenjohtaja. Voin Frank Prustin puolesta sanoja, että arvostamme herra Rikeen ponnisteluja 11 vuoden ajan Marokon kanssa. Ja me todellakin arvostamme näitä ponnisteluja ja Marokko ei ole ollut helppo neuvottelukumppani, mutta herra Rike on kuitenkin pystynyt arvioimaan tämän tilanteen ja me odotamme, että monet lentokoneet lentävät edestakaisin Euroopan unionin ja Marokon välillä. Suuret kiitos, kiitokset herra Prustin nimissä. Merci, monsieur Wim van de Kamp. Kiitos, edustaja van de Kampille. En tiedä, mitä te olette hänelle tehneet, edustaja Rike, kun tuollaisia ylistyssanoja kuuluu. No niin, no niin. Mm-hmm. Annan puheenvuoro edustaja Jela Senderille. Sí. Gracias, presidenta. Sí, me acabo de enterar en fin, ha sido... El... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut edustaja Rikien ehkä elämän työ tässä. Siltä se ainakin vaikutti ja kuulosti. No, mutta, mutta meillähän on näissä kansainvälisissä sopimuksissa parlamenttina meillä on ö, tämä äänestämiskäyttäytyminen, voimme olla joko puolesta tai vastaan ja myös jonkinlaisia muitakin tunteita voi olla mukana, mutta on, on kuitenkin aihetta tunnustaa, kuinka paljon edustaja Rike on nähnyt tässä vaivaa, että meidän täytyy nyt tässä vaiheessa vahvistaa meidän suhteitamme suhteitamme ilmailusektorilla Marokon, Marokon kuningaskunnan kanssa. Suhteethan ovat olleet aina hyviä, myönteisiä. Tässä on kyse erityissopimuksesta, erityissuhteista, jota meillä on tässä naapuruuspolitiikassa Marokon kuningaskunnan kanssa. Pohjois-Afrikkahan on tarvitsee suurempaa vakautta ja siellä tämä kasvu ilmailuliikenteessä on ollut tuntuvaa. Eurooppalaiset yritykset ovat myös kasvamassa yhteistyön kanssa Marokon kanssa, eli luottamusta on myös paranneltu, eli me suhtaudumme hyvin myönteisesti tähän sopimukseen. Se on erittäin tervetullut ja toivottavasti Marokon kautta voidaan sitten vahvistaa kehitystä ja vuorovaikutusta meidän, tämän meidän naapurin, naapurimme kanssa. Tämä sopimus on erittäin eh, hyvä ja kuten täällä on jo sanottu, on hyvä. Aina voidaan parantaa näitä suhteita Marokon ja EUn välillä. Merci beaucoup, madame. Kiitos paljon edustajalle Sender. Edustaja Ziile. Thank you very much. So, um, this time... Kiitoksia. Nyt Jackie Fosterin puolesta sanon, että tämä on kiintoisa esimerkki ja olen yhtä mieltä Dominikin kanssa, mutta vuonna 2006, kun sopimus alkoi, niin sekä Marokon että EU, Maroko että EU saivat uusia oikeuksia ja matkustajamarkkinat myös avautuivat. Ja hinnathan ovat laskeneet kovasti tänä aikana, mutta jäljellä on edelleenkin teknisiä ja juridisia kysymyksiä, joihin on vielä palattava. Toki tuen minäkin komission ehdotusta. Kiitos. Monsieur Zille, Madame Kiitos edustaja Zille. Edustaja Kyllönen. Thanks, Chair. Thanks, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät kollegat. Terveiset Katariinalta Dominikille. Yhteistyö oli loistavaa. Eipä tässä paljon muuta ole sanottavaa. Kollegat ovat jo kaiken sanoneet. Loistavaa työtä, loistava tulos. Jatketaan näin. Kiitos. Monsieur Kramer. Kiitos Kyllönen ja sitten edustaja Kramer. Mielestämme tämä on myös hyvin hoidettu ja haluamme kiittää sydämellisesti Dominik Riketä. Nyt pyydän esittelijää tekemään yhteenvedon, vaikka kaikki ovat jo sanoneet, että, tämän, että hän on käyttänyt hyviä viehätysvoimaansa näissä neuvotteluissa EUn ja Marokon välillä. Minä annan teille nyt vielä yhden kerran puheenvuoron, edustaja Rike. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä kiitän kaikkia kollegoja sanoistaan ja hyväksymisestään. Minähän olin henkilökohtaisesti vastuussa tästä mietinnöstä jo vuodesta 2009 lähtien. Olen siitä aika paljon paiskinut töitä monen vuoden ajan. Ja huomaan, että yhteistyö kollegojen kanssa, täällä läsnä olevien kollegojen kanssa on todella kantanut hedelmää. Oli aika vaikea <clears throat> mietintö, mutta neuvottelu oli kyllä hedelmällistä, eli kaikki on hyvin myönteistä tällä hetkellä. Alors, Äimä, nyt mennä vähän liian, ei nuolaista ennen kuin tipahtaa, eli me kuitenkin äänestämme tästä vielä. Se siis hyväksytään tai hylätään, eli äänestämme huomenna kello yhdeksästä eteenpäin, jos teillä on tarkistus ehdotuksia, niin määräaika on tänä iltana kello 18.30. Siihen asti voi vielä jättää tarkistuksia. Eli äänestämme huomenna sitten, eli hyväksymismenettelyn myötä. Eli eh, äänestyksessä ei voi enää tuoda esille tarkistuksia. No niin, sitten seuraava esityslistan kohta. Ja nyt pyydänkin, että yhdessä vastaanotamme meidän kutsuvieraamme. YK on erityislähettiläs maantieliikenneturvallisuudesta. Pyydän teitä tulemaan istumaan tänne minun vieren herra Jean Tot. Thank you. Jean Todt. Herra Jean Todt, kiitos siitä, että otitte kutsun vastaan tulla tänne. Te olette YK erityislähettiläs maantieturvallisuudessa ensimmäisen kerran olette täällä valiokuntamme kokouksessa. Kiitos jälleen vielä kerran. Me aiomme todella keskittyä maantieturvallisuuteen, koska meidän valiokunnassamme se on yksi tärkeimmistä painopistealueista. Komissio tietenkin kokee sen myös tärkeäksi. Senpä takia komissio siis toivon ja sanon sen jälleen kerran tulee esittämään, tekemään ehdotuksen mm, heti ensi vuonna, koska se on todella tärkeä painopistealue. Joka vuosi meillä on lukuja, karmivia, karmaisevia lukuja. 1,3 miljoonaa henkilöä kuolee maailmassa ja 50 ihmistä loukkaantuvat maailmassa maanteilla. Puolet kaikista näistä kuolemantapauksista maantieliikenteessä – ja jotka ovat haavoittuvia tienkäyttäjiä, jalankulkijat, pyöräilijät tai moottoripyöräilijät. Nämä kaikki kuolemat maantieliikenteessä on se keskeinen syy nuorten kuolemistilastoihin, 15-29-vuotiaat nuoret. Se on kahdeksas kuolemansyy maailmassa. Siis kaiken tämän inhimillisen kärsimyksen lisäksi, kuoleman tapausten, loukkaantumisten lisäksi, se tarkoittaa sitä, että meidän yhteiskuntamme pitää tänä päivänä reagoida, koska totta kai tämä myös vaikuttaa taloudellisesti, rahoituksellisesti yhteiskuntien toimintaan, kun on kyse tästä vitsauksesta. <clears throat> YK yleiskokous julisti toimintasuunnitelma maantieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi jo vuonna 2011, minun paperissa lukee 2010, minulla korjattiin vuonna 2011. Vuonna 2015 herra Totteidot nimettiin YK ja liikenteen turvallisuudessa. Kiitämme teitä vielä kerran teidän läsnäolostanne, koska te autatte meitä ää, saamaan asioita liikkeelle EU:ssa, jotta todella voitaisiin sitoutua paljon tiukemmin maantieturvallisuuden parantamiseen, jotta siitä tulisi konkretiaa, todellinen prioriteetti. Maantieturvallisuus on prioriteetti meidän valiokunnassamme jo, ja se on ollut sitä jo usean vuoden ajan. Erittäin iloinen, että istutte tässä vieressäni. Kollegat ovat myös täällä, koska sen jälkeen on tarkoitus käydä keskustelua nimenomaan teidän työstänne ja miten te pyritte linjaamaan työtänne ja mitkä ovat teidän kokemanne esteet eh, tai joihin olette mahdollisesti jo törmänneet. Annan teille puheenvuoron, mutta ennen kuin te saatte puheenvuoron, me aiomme katsoa yhdessä filmin, kampanja, filmin kansainvälisen autoliiton, kansainvälisen autoliiton laatima filmi. 2500 ihmiselämää. 3500 elämää. On Friday, March 10, 2017, the Fédération Internationale de l'Automobile held a press conference for the launch of the FIA JC Decaux campaign entitled 3,500 Lives. In the presence of Jean Todt, Jean-Charles Decaux, Zedrad Al-Hussein, Violetta Balk,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 reduzca usted la velocidad para salvar vidas. Herra Totan on teille välittömästi puheenvuoro. 10-15 minuuttia. Voitte kertoa meille hieman, miten te näette asioiden kehittymisen vuodesta 2015 tähän päivään asti ja mitkä ovat teidän painopistealueenne ja sen jälkeen avaamme keskustelun. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, rakas Madelli, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät europarlamentaarikot. Hyvät naiset, hyvät herrat, huomenta kaikille. Kiitän teitä sydämestäni, että olette kutsuneet minut tänne puhumaan maantieturvallisuudesta teidän liikennevaliokuntanne eteen. Liikenne- ja matkailuvaliokuntanne kokoukseen on kyse keskeisestä aiheesta, joka on minun sitoumukseni keskeinen akseli. Olen kansainvälisen autoliiton puheenjohtaja, mutta olen myös YK erityislähettiläs, eli kahdella jakralla ikään kuin istun vetäen tätä asiaa. Te katsoitte äsken tämän kampanjafilmin. Se tehtiin tämän vuoden maaliskuussa. Se oli kansainvälisen autoliiton kampanja turvallisuuden parantamiseksi. 3500 elämää oli tämän kampanjan otsikkona. Tätä on viety yhteen 900 kaupunkiin kymmeniin maihin maailmassa. Se on käynnetty yli 30 kielelle, eli se on ollut suurin kampanja – mitä on ikinä käynnistetty kansainvälisessä mittakaavassa. Jos sen nimeksi oli valittu 3500 elämää, se tarkoittaa sitä, että joka päivä meidän maapallollamme, kuten puheenjohtaja sanoi, 3500 ihmistä, joista 500 lasta kuolee maanteillä tai tiellä yleensä. Se tarkoittaa puolitoista miljoonaa menetettyä elämää joka päivä, eli 80 prosenttia niin sanotuissa kehitysmaissa. Maantiekuolleisuus on todella skandaali, jota ei mitenkään voi hyväksyä. Sen vitsaus, tämä vitsaus on niin laaja, että emme edes ehkä käsitä sen laajuutta. On kyse tietysti. Se on samanlainen kuin suuret epidemiat tai suuren, yhtä suuri kuin ilmastonmuutoksen uhka. Sen takia se tarkoittaa meiltä aivan poikkeuksellisista liikkeelle lähtöä, jotta me voisimme ottaa käyttöön välttämättömät välineet, jotta voimme pelastaa ihmishenkiä. Tämä vetoaa myös tehokkaaseen synergiaan kaikkien toimijoiden kesken hallitusten, toimielinten, eh, jotka ovat ylikansallisia toimielimiä, joista EU on yksi keskeinen eh, ei ei hallitusten alaiset järjestöt, yhdistykset, kaikki maantieliikenteen ammattijärjestöt, eli kaikki, ja myös kaikki kansalaiset, eli kaikki toimijat voisivat lähteä yhteistoimintaan. Me olemme, meillä on myös suuret linjaukset, informaatiota, koulutusta, tiedostamista, ennaltaehkäisy, sääntöjen harmonisointia ja niiden hyvää soveltamista, ja sen jälkeen ajoneuvojen turvallisuus, maantieinfrastruktuuri ja ja pelastustoimenpiteiden laatutaso. Nämä ovat keskeisiä periaatteita, kun me lähdemme la- laatimaan kansainvälistä kan- kattavaa maantie- turvallista maantieliikennettä. Ja tämä on keskipitkälle ja pitkälle aikavälillä laadittu kampanja. Jos me emme lähde pysty toteuttamaan näitä keskeisiä periaatteita koko maailmassa ja kaikissa maissa, niin silloin me emme myöskään onnistun vähentämään tuntuvasti kuolonuhrien ja uhrien määrää. Eli tämä e, meidän pitää siis ajatella mannerkohtaisesti. Te europarlamentaarikot voitte tehdä työtä europarlamentin puitteissa yhteistoiminnassa muiden eurooppalaisten toimielinten kanssa, nimenomaan komission neuvoston kanssa. Se tarkoittaa sitä, että tämä on ihan asianmukaista jatkuvaa työtä. Näin ollen tämä on ratkaisevaa, hyvät parlamentaarikot. Ja minä haluaisin näin ollen nopeasti ottaa esille kolme keskeistä kohtaa. Ensinnäkin te teette aloitteita, joita kansallinen autoliitto tekee ja YK tekee, kun on kyse maantieturvallisuudesta toisekseen, joitakin ehdotuksia toimenpiteistä, joihin pitäisi ryhtyä Euroopan tasolla, jotta voidaan parantaa tuloksia maantieturvallisuudessa. Kolmanneksi meidän pitää kannustaa Eurooppaa että se olisi johtavassa asemassa, jos ajattelemme muita maailman osia, esityksesti eteläisen puoliskin osia, että voimme parantaa maantieturvallisuutta e, erityisesti kehitysyhteistyön valituksella. Kansainvälinen autoliitto, minä olen ollut sen johtaja vuodesta 2009 lähtien. Minä voin sanoa, että 250 kansallista kansallista autojärjestöjä ovat vaikuttaneet myös siihen, että asiassa on lähdetty liikkeelle. Nämä Autoli, kansalliset autoliitot ovat ottaneet maantieturvallisuuden keskeiseksi prioriteettikseen ensi vuonna. Minä haluan myös sanoa, että me haluamme kannustaa näiden toimintaa, antaa niille lisävoimaa, lisäpotkua, jotta voidaan ajatella enemmän, saadaan enemmän näkyvyyttä ennaltaehkäisevään maantieliikenneturvallisuuden parantamiseen ja me haluaisimme löytää uusia ratkaisumalleja. Kaksi uutta aloitetta. Ensimmäinen oli se, että kansainvälinen autoliitto käynnisti maantieliikenneturvallisuuden ohjelman. Siinä on kyse päättäjistä, talouselämästä, eli kansainvälisistä toimielimistä, kansalaisjärjestöistä ja kansainvälisen autoliiton verkostoista. Tarkoituksena on kannustaa innovaatiota ja ottaa käyttöön konkreettisia toimia. Viime vuonna tämä paneeli oli tehnyt työohjelman, jossa saatiin kansainvälisesti rahoitustukea maantieliikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tutkimuksessa etsiin uusia rahoitusväyliä haluttiin vahvistaa yhteistyötä ja koordinaatiota, kun lähdettiin luomaan alueellisia tarkkailuasemia maantieliikenneturvallisuudessa. Myös kansallisia matkoja on tehty ja myös on tehty kansainvälisiä aloitteita, jonka tarkoituksena on kannustaa miniminormien käyttöönottoa ajoneuvojen turvallisuusaspekteissa. Toinen aloite oli se, että käynnistetään tänä vuonna tämän paneelin lisäksi kampanja 3500 elämää, josta näitte tämän pienen filmiväläyksen. Tämä kampanja tehtiin yhteistyössä erillä, eh, eh, erilaisten mainos toimijoiden kanssa. Eh, siinä on erilaisia kuuluisia ihmisiä mukana, niin kuin teille näytettiin tässä filmissä. Meidän kaikesta eh, julkaisesta julkaisesta riippuu se, miten nämä 11 kultaista sääntöä otetaan käyttöön. Eli kun on kyse turvallisuudessa, noudatetaan nopeusrajoituksia, kiinnittäkää turvavyöt, älkää käyttäkö puhelinta, kun ajatte levätkää kun olette väsyneitä ja paljon myös muita elementtejä, jotka kuuluvat näihin 11 kultaiseen sääntöön. Yksi viimeisin niistä käynnistettiin tänä keväänä. Me haluamme kannustaa säännöllisiä tarkistuksia, kuljettajien näkötarkastuksia, eli tämä Meillä on tässä mukana myös suuria tähtiä, jotka ovat tunnettuja, koska he puhuvat suoraan nuorille, jotka ovat suurin kuolonuhrien ryhmä, mutta meillä on myös erilaisia liittoja, jotka kuuluvat kansainväliseen autoliittoon, jotka tarjoavat lisää, äh, lisää kannustusta, jotta saadaan ihmiset tajuamaan tarkemmin alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla maantieliikenteen turvallisuuden rooli. Minun roolini YK on se, että minä olin jo vuodesta 2015 huhtikuusta ollut YK on erityislähettilässä pääsihteerin alaisuudessa suoraan maantieturvallisuuskysymyksissä. Eli näin olen minä puolustin päätöslauselman laatimista, jossa puhutaan siitä, kuinka halutaan luoda uusia kansainvälisiä rahastoja YK alaisuudessa maantieturvallisuudessa tulevaisuuteen. On välttämätöntä saada tämä idea läpiviedyksi. Minä luotan ehdottomasti teidän tukenne, jotta me onnistumme tässä. Vuonna 2010 YK on pääyleiskokous päätti, että vuonna 2011-2020 maantieliikenneturvallisuuden vuosikymmen halutaan vähentää kuolonuhrien määrää koko maailmassa. Minun roolini on äh, jo myös, on myös YK talouskomission alaisuudessa seurata tätä toimintaa ja päästä näihin tavoitteisiin koko maailmassa. Se antaa minulle mahdollisuuden käydä suoraa vuoropuhelua erilaisten puolien kanssa ja YK toimistojen kanssa koko maailmassa, eri, koko maailman alueella. Minä olen voinut todeta, että että on huomattavasti edistytty, mutta työsarka on vielä jäljellä erityisesti Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa mihin tämä, missä tämä voi olla hyödyllistä kaikki tämä minun puhumani teille, europarlamentaarikoille, jotka teette työtä näissä kysymyksissä? Minkälaisen diagnoosin voisi antaa maantieturvallisuudesta EU-ssa ja miten voitaisiin parantaa tuloksia EU-tasolla? Muutamia elementtejä, ihan faktisia seikkoja löytyy. Te varmasti tajuatte ainakin viimeisten tilastotietojen mukaan maantieturvallisuudesta, jotka julkaisi, jonka komissio julkaisi tämän vuoden maaliskuussa, Euroopan tiet ovat maailman turvallisimpia. 2016 voitiin laskea, että EU:ssa on 50 uhria per miljoona asukas, kun se oli 75 koko maailmassa. Eli siis ehkä kolme kertaa vähemmän kuollaan vähemmän kuin muualla maailmassa. Mutta totta kai maantieliikenteen väkivaltaisuus ja on, on aivan liian korkea vielä EU:ssa, mutta tämä on myönteinen seikka, että maantieturvallisuuspolitiikkaa, jota on harjoitettu lähes kaikissa Euroopan maissa jo viimeisen 50 vuoden aikana, ovat antaneet erittäin tuntuvia hyviä tuloksia. Tästä voidaan vetää toinen johtopäätös, niin- eli voidaan Eli alhaalta ylöspäin on voitu parantaa tulosta, mutta nyt on aika vaikea vähentää maantiekuolonuhrien määrää samassa tahdissa. Eli tilanne on tavallaan pysähtynyt paikalleen useissa EU-maissa. Se tarkoittaa, että EU on vuonna 2014 ja 2015 ja 2016 on noin kahden prosentin verran vähentynyt kuolonuhrien määrä maanteilla. Me voimme todeta, että tämä tietty jähmettyminen, tämä kahden prosentin jähmettyminen on sitä on kuitenkin hyvä asia, koska maantieliikenteen kapasiteetti on kasvanut, mutta nyt on äärimmäisen vaikeaa päästä tavoitteeseen, joka on strateginen meille, joka tarkoituksena vähentää puolella maantieliikennekuolleisuutta välillä 2010-2020, vaikkakin EU on uudistanut sitoumuksensa, jotta se saisi vähennettyä tieliikennekuolemia tuntuvasti kirjoittamalla Valetan julkilausuman maaliskuussa Maltalla – minä, minä, olin, minä pystyin tapaamaan 28 liikenneministeriä ja, ja Violetta Bulkin komission, kun tätä, tätä julkilausumaa laadittiin. Kolmas elementti on olemassa suurta hajoavaisuutta jopa, jo, jopa Euroopan alueella, kun puhumme Euroopan pohjoisalueita, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta tai Alankomaat, joissa maantiekollisuus on kaikista alhaisin ehkä noin 30 kuolonuhria per miljoona vuodessa. Ja itäisen Euroopan maan, jotka tulivat EUn jäseniksi äskettäin, eivät ole vielä hyväksyneet vielä samoja olemassa olevia vaativia tieliikennenormeja. Ajattelen tässä Bulgariaa, Romaniaa, Latviaa ja Puolaa, joissa on kolme kertaa enemmän kuolonuhria vuosittain 80-100 kuolonuhria per miljoona asukasta. Tämä on siis tarkoituksena saada vähän vähentämään tätä suurta eri, erilaisuutta. Sen takia minä puhunkin teille tässä ihan suoraan, että te kaksinkertaistaisitte teidän vaivannäkönne, koska meidän pitäisi tehdä, tarkistaa tämä <clears throat> vuonna 2018 tämä tarkistus, joka liittyy tarkoittaa ajoneuvojen kelpoisuutta. Se on erittäin tärkeää. Tämä tarkistuksen aikataulu on useamman kerran lykätty ja minä painotan tämän tärkeyttä. Jos voisin ymmärtää, minkä takia eurooppalaisissa töissä agendaa usein muutetaan. Minä tiedän, että se on usein teknistä ja juridista. Meidän pitää olla erittäin kriittisiä tekstin suhteen, mutta minä haluan vielä painottaa teille tänä päivänä, kuinka tärkeää on pitää kiinni lukoilijoidista aikataulusta taistelu tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta on myös taistelu aikaa vastaan. Me, me, minä puhun tässä meidän kokouksemme ja alun ja lopun välillä tunnin aikana yli 150 ihmistä tulee kuolemaan maailmassa maanteillä. Eli aikaa ei enää ole. Aika on vähissä. Sen takia minä puhun, että pitäisi ottaa käyttöön uusi eurooppalainen ajokortti. Se otettiin käyttöön vuoden 2013, mutta sitä pitäisi laajentaa paremmin. Sitä pitäisi laajentaa myös suurkapasiteetti moottoripyöriin. Eli tässä pitää ajatella myös ylikansallista lainsäädäntöä, joka astui voimaan 2015, jonka avulla pystyttiin parantamaan niitä tilanteista, joissa ei rankaistu liikennelain rikkomisesta. Meidän pitää ajatella myös lainsäädäntöä, kun ajattelemme auton ajoneuvojen tarkastusta, joka hyväksyttiin vuonna 2014. Sen takia pystyttiin vähentämään onnettomuuksien määrää, joka johtui teknisistä heikkouksista ajoneuvoissa. Eli kaikissa ajoneuvoissa pitäisi olla e-call-systeemi, jossa voita, jonka avulla voitaisiin soittaa heti hätänumeron 112, yleinen eurooppalainen hätänumero onnettomuuden sattuessa. Tämä on velvoite, joka astui, astuu voimaan maaliskuussa 2018. Olen aivan varma, että sen avulla pelastetaan lukuisia ihmishenkiä. Muut työt, jotka ovat käynnissä, jotka liittyvät ammattikuljettajien koulutuksessa, kun tarkistetaan direktiiviä infrastruktuureista, eurooppalainen strategia, joka liittyy älykkäiden yhteistyökykyisten kuljetusjärjestelmien toteuttamiseen. Kun me puhumme Safety Cube-järjestelmästä tai kun halutaan luoda eurooppalainen peruskirja Euro- maantieliikenneturvallisuudesta, se tulee täyden, ne tulevat täydentämään erittäin hyvin olemassa olevia politiikkoja, kun puhutaan työkirjasta 27 allekirjoittajamassa. Me haluamme parantaa, eh, turvata ihmiselämät, eh, parantaa tieliikenneturvallisuutta, jonka teidän loistava Esittelijän laatunut edustaja Koh, joka on itse maantieliikenteen entinen ammattilainen. Hän on sanonut, että voimme yhdessä tutkia tätä. Kaikki tämä menee hyvään suuntaan, kun ajattelemme, me haluamme korottaa turvallisuusnormeja ajoneuvoissa – minä puhun nyt tässä hieman uudesta teknologiasta. Totta kai sen avulla voidaan usein parantaa ajoneuvojen passiivista turvallisuutta. Se on määräävä tekijä ja meidän pitää hyödyntää kaikkia olemassa olevia mahdollisuuksia, jotta voimme hyödyntää teknistä kehitystä. Pakko on kuitenkin todeta, että kun käytetään laajassa mielessä uutta teknologiaa julkisissa tiloissa, se voi myös joskus myös muodostaa kasvavia riskitekijöitä turvallisuudessa. Ei tässä ole kyse vain siitä, että käytetään kännykkää ajaessa, joka voi olla kuolettavan kuolettava. Meidän pitää jatkaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja joskus hieman ehkä vähän painostaakin ihmisiä, eli kieltää puhelimen käyttäminen tiellä. Myös jalankulkijoilta, myös pyöräilijät ovat usein eivät ole hyvin valppaita ja ovat vaaratekijöitä ja ovat erittäin alttiita onnettomuuksille kaupunkiympäristössä. Meidän pitää käyttää tilaisuutta hyväksymme hyötyä teknisestä kehitystä, jotta voimme vahvistaa ajoneuvojen kuljettajien koulutusta, jotka ovat noviseja työssään, jotta he tottuvat uusiin turvallisuusnormeihin ja ehdottaa uusiin, ajone- uusiin ajoneuvoihin mahdollisimman paljon uutta teknologiaa, mutta pitää muistuttaa jatkuvasti, että uusi teknologia ei koskaan voi korvata inhimillistä tekijää, eli täytyy noudattaa sääntöjä ja muita tiellä liikkujia, jotka ovat kaikista määräävin tekijät maantieturvallisuudessa. Sen takia meidän, meidän autojärjestömme ovat tehneet tästä prioriteettimme heidän asiantuntijuuskokemus, kun he ovat, he ovat, he haluavat olla kuljettajien turvallisuuden palvelijoita. Kansainvälinen autoliitto on omaksunut yleislinjat. Lorian Creed on täällä läsnä. Meidän henkilöstömme ovat käytettävissä nyt, että voimme jatkaa keskustelua täällä tänään ja myös huomenna. Ja voisimme käydä keskustelua myös erittäin korkealla teknisellä tasolla. Hyvät naiset ja herrat, minä halusin lopettaa puheenvuoroni tähän kutsumalla teidät mukaan työhön, johon te sitouduisitte täysin rinnoin. EU odot, on tiennäyttäjä maantieturvallisuudessa suhteessa koko maailmaan. Se voi toimia vieläkin vahvemmin tänä päivänä auttaakseen muun maailman alueita, jotka kärsivät pahemmin tästä vitsauksesta. Jos maantiekuolloisuus on 50 per vuosi per miljoona asukasta EUn sisällä, siinä voitaisiin, se voi olla 250 kuolonuhria, toistan 250 kuolonuhria vuosittain, eli viisi kertaa enemmän esimerkiksi Algeriassa tai Vietnamissa joissa väestö on hyvin, väestörakenne on hyvin nuorta, siellä kärsitään eniten kuolonuhreista, koska nuoret ovat alttiin ryhmä tässä. Eli maantiekuolemat ovat suurin kuolin kuolinsyy 15-29 vuotiaiden nuorten joukossa ja se on kahdeksas kuolinsyy koko maailmassa. Alhaisen tulotason maat ovat kaikista alttiimpia tälle vitsaukselle. Meillä on YK-sopimukset ja meidän pitää lähteä soveltamaan perussääntöjä silloin, kun te tuette sitä, että rakennetaan turvallisempia tieliikennevervantoja. Meidän pitää rakentaa tukevampia ajoneuvoja silloin, kun te kehitätte koulutusohjelmia mm, paremman tieliikenneturvallisuuden puolesta. Ei pidä painottaa vain tieliikenneturvallisuutta, pitää painottaa myös kattavammin eh, koko maan kehitystä samanaikaisesti. Minulla on se vakaumus, että tässä on erittäin vahva korrelaatio ja se voi, sitä vahvistavat luvut, kun ajattelemme jonkun maan kehitystasoa ja sen maantie, liike, maantieturvallisuuden tasoa. Maantieturvallisuus ei ole ainoastaan kehityksen indikaattori, kehitystason indikaattori, mutta se on myös <clears throat> kehitysvipu, jota pitää hyödyntää, jotta jotta voitaisiin saada kattavammat perspektiivit koko inhimillisen kehityksen mahdollisuudesta. Sen takia minä teen konkreettisen ehdotuksen, joka kuvaa hyvin ja materialisoi hyvin tätä vakaumusta. Meidän pitää ottaa huomioon maantieturvallisuuden taso, joka olisi yksi eh, tietynlainen indeksi, ja tämä ohjelma on kehitetty YKssa vuonna 1990, eli inhimillisen kehitystason indikaattori on hyvin kiinteästi sidoksissa maantieturvallisuuteen. Tähän liittyy kolme kriteeriä, BKT per, as, per capita ja, meidän, ja koulutustaso. Meidän pitää, me voisimme ta, kä, ottaa tähän vielä huomioon liikkuvuuden laajuus. Eli se olisi loogista ottaa huomioon tähän myös maantieturvallisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että eri maat voisivat investoida paljon massiivisemmin tähän prioriteettiin. Kuten tämä filmi sanoi, Zaid Raid Hussein, joka on YK ihmisoikeuksien korkeudusta ja kaikkien pitää päästä liikkumaan maanteilla. Se on oikeus kaikille, mutta meidän pitää puolustaa tämän oikeuden turvallista toteutumista. Hyvät naiset ja hyvät herrat, kiitän teitä tarkkavaisuudesta ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos. Monsieur merci. Kiitos herra Tot tästä ää, äh, alustuksesta. Hyvin dynaaminen, mutta se vetoaa meihin kyllä erittäin syvästi. Pyydätte meiltä aika paljon. Toisin sanoen, ensimmäinen asia kantaa vastuumme. Te sanotte, että ehkä se, me olemme esimerkillisiä suhteessa muuhun maailmaan. Ja, ja yhteistyö eteläisten maiden kanssa ei aina ole sen laatuista, mitä sen pitäisi olla kun puhutaan maantieturvallisuudesta, että olette ihan oikeassa, koska on niin paljon hajontaja e, eri maiden kesken ja se on aika huomiota herättävä herra Et Je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne ne l'a pas pensé avant l'ONU. Mais cette question d'un... Ja tämä indikaattoreita koskeva kysymys. Sehän liittyy siihen, että tieturvallisuutta varten halutaan uusia indikaattoreita, otetaan huomioon myös inhimillinen tekijä. Eri maissahan on myös tällaisia hyvinvointiindikaattoreita, indikaattoreita, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaalisen yhtenäisyyden lisäarvoon, sosiaaliturvan lisäarvoon, ja ne otetaan huomioon, kun lasketaan BKT. Otetaan huomioon myös tämä hyvinvoinnin kasvu. Ja tämä liittyy tähän samaan filosofiaan kuin mitä te, mm, mihin te viittasitte. Eli tässä ei ole kyse ainoastaan taloudellisesta arvosta, vaan inhimillisistä arvoista. Ja myös liikenneturvallisuudessa on otettava huomioon se, miten hyvin me elämme sen sijaan, että kuolemme teillä. Ja nyt annan puheenvuoron ensin koordinaattoreille. Van de Kap ensin, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Rouva puheenjohtaja, kiitokset. Esittelijä Dieter Koch varmasti myös vielä saa puheenvuoron. Se on ihan selvä. Odotan tässä nyt vielä, että herra Todd löytää oikean kanavan. Eli Ranskan tulkkausta hän etsii, odot, otaksun. U moet me even helpen, voorzitter. Teidän täytyy auttaa häntä, rouva puheenjohtaja. Mais bien sûr, eh, monsieur Van Dalen. Totta kai, herra Van Dalen. You are connected? No niin, joko toimii. Hyvä. No niin, rouva puheenjohtaja, kiitokset. Minulla on aina minun on tehnyt vaikutuksen yhdistys eh, FIA ja sitten myös YK lähettiläs, mitä liikenneturvallisuuteen tulee. No, tämä ei ehkä ole nyt kaikkein yleisin yhdistelmä, mutta e, ihmiset, kuten herra Tot ja minä, tiedämme, mitä nopeus on ja me tiedämme, mitä vaaroja tähän nopeuteen voi liittyä. Minä itse ajan moottoripyörällä. Me olemme erittäin haavoittuva ryhmä. Osittain se johtuu meidän omasta käytöksestämme, sitä en halua kieltää. Minulla olisi tässä liuta kysymyksiä teille, herra Todd. Ensinnäkin, miten voi olla, että meillä on tällainen yhteiskunnallinen ongelma ja me emme saa sitä agendalle. Yli miljoona kuollutta vuosittain ja tiedän, että tämä ehkä ole kovinkaan hyvä vertaus, mutta jos tätä vertaa sotaan Syyriassa tai maanjäristyksiin Meksikossa, niin siellä voidaan nähdä, että siellä on yhteiskunnallisesti kiinnitetty huomiota tähän ongelmaan, mutta liikenteen uhreihin, en puhu tässä ainoastaan kuolleista, vaan myös vammautuneista henkilöistä, ei kiinnitetä huomiota. Mutta nämä urheilijat, he ovat erittäin elämänhaluisia, elämä on ihanaa, mutta tämä on kuitenkin suuri yhteiskunnallinen ongelma. No, entäs sitten alueet? Te sanoitte, että te, teillä on eri kategorioita, nuoret, eri kaupungit ja niin edelleen, mutta jos nyt ymmärsin oikein, niin Kanada ilmeisesti on todella turvallinen maa, mitä liikenteeseen tulee myös Australia ja Uusi-Seelanti. No sitten Eurooppa on tässä jossain keskivaiheella, mutta jos nyt katsotaan kamalia YouTube-videoita Venäjältä, niin ne ovat todellakin pelottavia. No sitten, rouva puheenjohtaja, koulutus. Komissio on myös täällä paikan päällä Entäs tämä kolmas ajokorttidirektiivi? Sitä tullaan arvioimaan, mutta olisi ehkä hyvä, jos komissio voisi kertoa, onko tässä nyt jotain uutisia siihen liittyen. No sitten koulut. Olen havainnut, että kouluissa, no esimerkiksi Hollannissa lapset tietävät kaiken seksistä kouluissa, no ihan kaikista sukupuolet ja niin edelleen. No siis todellakin laaja tieto. Mutta pitäisikö ehkä koulussa antaa liikenneopetusta ennen kaikkea Euroopassa? Mikä teidän käsityksenne on? No sitten yksityiset yritykset. Kaikki, kaikilla yrityksillä – on kauniita sanoja liittyen yhteiskunnalliseen vastuuseen, mutta mitä nämä yritykset tekevät? Miten nämä yritykset kantavat tämän sosiaalisen vastuunsa? No sitten tekniset innovaatiot. Vihreät vastustivat e-callia. Niin kyllä, kyllä te myös niin, te vastustitte tätä e-callia, koska se loukkaa yksityisyyttä. Kyllä, kyllä, näin oli. Miten e-call vaikuttaa? Osaisitteko sanoa siitä jotain? Ja kansalaiset pelkäävät myös itse ohjautuvia autoja koska ne eivät välttämättä huomaa ihmisiä, lapsia jalkakäytävällä. No niin, tässä nyt olikin sitten varmasti kaikki, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Wim de Camp. Kiitos paljon. Edustaja Erzog, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos rouva puheenjohtaja myös minun ryhmäni nimissä ja sydämisesti tervetuloa tänne herrat. mukava, että olette täällä ja mukava, että että tulitte puhumaan Euroopan parlamenttiin. Jos nyt tarkastelemme näitä lukuja, miljoona 250 000 ihmishenkeä menetetään vuosittain, 3500 päivittäin ja 500 lasta näistä 3500. Nämä ovat kovia lukuja. Ne ei ainoastaan siksi, että meillä on itselläni kaksi pientä lasta, vai, vaan koska meidän täytyy todellakin todeta, että jokainen kuolemantapaus on yksi kuolemantapaus liikaa. Joten tässä täytyy kuitenkin sanoa, että jos verrataan Euroopan unionin lukuja lukuihin 30-40 mm, vuoden takaa, niin on tehty huomattavia edistysaskeleita. Euroopan unioni on kasvanut, verkostointi on lisääntynyt ja se on johtanut siihen, että monet ihmiset niissä maissa, joissa oli vielä korkeita kuolleisuuslukuja, niin ovat tänä päivänä paremmassa tilanteessa. No toki matka on vasta alussa. Matka on päättynyt vasta, kun on päästy nollaan. Ja mitä suurempia askeleita on otettu aikaisemmin, niin sitä pienempiä ne ovat nyt. Eli ehkä tässä on jopa pysähdytty tämän kehityksen suhteen. Meidän täytyisi pohtia tätä asiaa uudestaan. Ja tämä onnistuu ainoastaan, jos, jos digitalisointi toteutuu, kun puhutaan tulevaisuuden liikkuvuudesta. Herra Junckerilla on suuri suunnitelma, mutta siinä ei ole mitään tähän aiheeseen liittyvää ja näitä lainsäädäntöehdotuksia on pidetty taustalla juuri paremman sääntelyn nimissä. Mitä pääosastoon tulee, niin sitä täytyisi kuitenkin kiittää, että se on toiminut ja osoittanut arkoja kohtia tässä kysymyksessä. Meidän pitäisi ehkä käyttää uusia teknologioita. Eh, Dieter ja minä olemme tarkastelleet näitä uusia teknologioita, kuten esimerkiksi automaattinen jarrutusjärjestelmä tai sensoritekniikka, erilaisia kameroita, jotka sitten voivat määrittää myös kuolleen kulman. Minä olin IAAssa Frankfurtissa tässä viime viikolla ja monet valmistajat korvaavat peilit sillä, e-, että auton sisällä on kameroita. Eli meidän täytyy käyttää teknologioita hyväksemme ja mitä tähän autonomiseen ajamiseen tulee, niin siihen täytyisi vielä keskittyä, koska sitä kautta me voimme myös varmasti myös, <laughs> varmasti myös vielä pelastaa ihmishenkiä. Merci, monsieur Ertug. Kiitos, edustaja Ertug. Edustaja Ziile. Thank you, Madam Chair. So, uh, uh, Mr. Todd... Haluan toivottaa <clears throat> teidät, herra Todd, tervetulleeksi tänne. Oli kiintoisaa kuulla, mitä sanoitte. Äh, se oli oikein kiintoisaa meidän valiokuntamme kannalta. Lainsäätäjinä me Tietysti olemme kiinnostuneita EU-markkinoista. Ja tekin sanoitte, että EUn alueella liikenneturvallisuus on parempaa kuin muualla maailmassa ja siksipä en tässä puhukaan muista mantereista, Afrikasta, Latina, latinalaisesta Amerikasta niin edespäin. Te pystytte paljon paremmin puhumaan näistä asioista, mutta me tiedämme ehkä, mitä voimme tehdä EUn tasolla. Ja ensimmäinen kysymykseni onkin, miten näette liikkuvuuden kehittymisen EUn maanteilla? Tietysti ihmiset edellyttävät lisää liikkuvuutta. Tarkoittaako se sitä, että teillä on enemmän yksikköjä vai voimmeko me toimia niin, että meillä on vähemmän liikkuvia yksikköjä teillä, mutta enemmän liikkuvuutta? Tämä kuulostaa vähän ristiriitaiselta. Toinen seikka, te kuvailitte jo tiettyjä toimia, joihin voisimme ryhtyä. Ne voidaan oikeastaan ryhmitellä neljään ryhmään. Liiken, ajoneuvojen kuljettajat, pyöräilijät, jalankulkijat ja niin edespäin. Miten me voisimme vaikuttaa näihin? Entäpä infrastruktuuri? Tarvitseeko meidän investoida enemmän äm, turvallisuuteen? Sitten teknologia. Kaikki on kehittynyt kovasti Formula 1 parissa ja muuallakin liikenteessä turvallisuutta on parannettu. Ja neljäs seikka on politiikka, ihan kunta- ja aluetasolla, myös EU-tasolla. Eli kun ajatellaan näitä neljä ryhmää, niin mikä olisi se prioriteettialue, jolla voisimme parhaiten toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi? Ja sitten sitten vielä yksi asia, joka liittyy toiseen kysymykseeni. Niin voitteko nimetä kolme tointa, joiden parissa meidän tulisi menestyä lähitulevaisuudessa, että voimme parantaa maantieturvallisuutta Euroopan unionissa? Eli mitä me voisimme tehdä EU-tasolla? En puhu siis kaupunkitasosta tai aluetasosta, vaan EU-tasolla. Merci, monsieur Kiitos, edustaja Sille. No niin, tässä tuli jo paljon kysymyksiä. Ehkä annan nyt puheenvuoron herra Totille, että hän voi antaa vastauksia jo tähän ensimmäiseen kierrokseen. No niin, todellakin paljon kysymyksiä, mutta ensimmäistä kysymyksen esittäjä en enää näe paikalla, Van de, edustaja Van de Kamp. Hän on siis Ah, il change. Ah, hän on vain vaihtanut paikkaa. No, hyvä. No niin, rauhoittaa. Ehkä pieni johdannon poikanen siitä, kuinka hämmentyneitä ehkä täällä ehkä on ollaan, kun minä istun kahdella jakkaralla. Minä olen Autoliiton puheenjohtaja YK on erityislähettiläs. ehkä mitä te, te, te ehkä ette ehkä ihan oikein imailliset sitä, mutta kyllä nämä kaksi virkaa voivat sopia erittäin hyvin yhteen. Jos puhun ensinnäkin kansainvälistä autoliitosta, sillä on kaksi toimintasektoria. Se haluaa säädellä ja lainsäätää kansainvälistä autourheilua. Yksi prioriteeteista on nimenomaan turvallisuus. Ja sen pitää mieltää myös tavallaan laboratoriotyöksi. Te olette voineet todentaa tämän jo, että jo kolmen vuosikymmenen ajan monet uhrit autourheilussa ovat vähentyneet, siis suuri luku on pienentynyt. Totta kai meidän kaikkien tavoitteenamme on, olis'ten kyse autourheilusta tai maantieliikenteestä, niin se on se nolla toleranssi luku, mutta edistytty on tuntuvasti ajoneuvoissa, perusrakenteissa, jos ajattelemme esimerkiksi autourheilua ja kilpailuja, ja, mutta myös kaikissa laitteistoissa. Meidän täytyy myös olla vakuuttuneita siitä, että koko tämä edistys ja kehitys heijastuu ja tuntuu siihen, mitä maantiellä todella tapahtuu. Toinen autoliiton toimintasektori on tämä liikkuvuus, mobiliteetti. Meillä on 150, 250 jäsenjärjestöä, jotka toimivat siten, että ne haluavat tehdä maantiekäyttäjien elämän mukavammaksi koko maailmassa. Meidän kaksi prioriteettiamme ovat ympäristö ja maantieturvallisuus. Tässä on selvä Yhteys maantieturvallisuuteen YKssa, YKn tasolla. Ihan muistutuksena vaan jonkin aikaa maantieturvallisuus otettiin mukaan kestävän kehityksen tavoitteisiin. 3.5, jonka, joka jaettiin kahteen, siinä oli tarkoituksena ja puolittaa maantiekuolonuhrien määrä vuoteen 2024 ja tavo- tavoitte 11.2, jonka tarkoituksena on taata liikkumiskuljetusmahdollisuus kaikille maailman kansalaisille vuoteen 2030 mennessä, siis käyttää liikennemuotoja turvallisesti. Nyt on täällä puhuttu usein paljon sosiaalisesta agendasta. Minä voin vain ilmaista toiveen siitä, että maantie otettaisiin mukaan tähän sosiaaliseen agendaan siinä mielessä, että jokainen kansalainen koetaan, mielletään tien käyttäjäksi. Tehän sanoitte sen ihan sattuvasti. Voin kuitenkin olla erittäin pahoillani ja surullinen Meksikon maanjäristyksestä, jossa tuli yli 200 kuolonuhria ja useat Pyörämyrskyt, syklonit, taifuunit ovat koetelleet Karibian aluetta. Ja sielläkin kuolonuhrien määrä nousi yli 50. Tästäkin pitää puhua, totta kai. Mutta pitää puhua niistä 3500 kuolonuhrista, maanteille, joista 500 on lasta. Ja meillä on 140 000 loukkaantunut. Tai pidä puhua vain kuolonuhreista, pitää puhua myös kaikista loukkaantuneista ja mitä seuraamuksia niille siitä, heille siitä koituu ehkä koko loppuelämänsä ajaksi. Heidän perheilleen, heidän työnantajilleen, koko heidän ö, äh, yhteisölleen ja mitä kustannuksia se tarkoittaa yhteiskunnalle. Sen jälkeen te puhuitte maantieturvallisuudesta eri maissa. Minä olen ihan samaa mieltä kanssanne ja erittäin iloinen siitä, että Kanadan maantieturvallisuus on niin laadukasta sen takia olen myös erittäin pahoillani, vaikka tiedän, että Venäjän federaation hallitus on sitoutunut tähän ja toimintoja on käynnistetty Moskovassa jo vuonna 2010. Mutta, mutta paljon, paljon pitäisi vielä tehdä Venäjällä tilanteen parantamiseksi. Kasvatus anteeksi, koulutus, valistus, se on keskeistä. Kun nuori menee kouluun, lapsi menee kouluun oppiakseen eri asioita, kieliä. No, tässä on, on joskus aihetta olla vähän kohteliaskin. Kun lapsi, nuori menee kouluun, oppiakseen asioita elämänsä varten. Siihen pitäisi myös integroida maantieturvallisuus ja, ja tieliikennekäyttäytyminen. Tätä pitäisi kannustaa kaikilla tasoilla, Ko- kouluttaa moottoripyörän hankkia, polkupyörän hankkia, ajoneuvon auton hankkia. Ajokorttidirektiivi on erittäin hieno asia, minkä te olette käynnistäneet, mutta valitettavasti 90 prosenttia maantieonnettomuuksista tapahtuu kehitysmaissa, jossa ajokortti usein ostetaan. Ei mitään opetusta, ei mitään koulutusta, eikä mitään pisteitä tai bonuksia ja maluksia. Eli on siis erittäin tärkeää, että lobbataan vahvasti komissiota tai ainakin, että komissiota tuetaan, jotta voitaisiin saada tämä ajokortti, niin se on todella ansaittu oikealla ja rehellisellä tavalla. Miten yritykset, yksityiset voivat vaikuttaa asiaan, miten autojärjestöt, klubit voivat vaikuttaa asiaan. Olen ihan samaa mieltä kanssanne. Meidän pitää auttaa, tukea tienkäyttäjiä. Minä jatkuvasti näin vaivaa sen eteen, että saataisiin nopeutettua tämä jokapäiväinen myötävaikuttaminen. Öö, asiat ovat lupaavalla tolalla, se on rohkaisevaa. Kiitän tässä jo puheenjohtaja Kari Madellia, että olen voinut tulla puhumaan teille tästä. Tämä tarkoittaa, että jatkuvasti ollaan yhä enemmän kiinnostuneita maantieliikenteen turvallisuuden parantajista. Minä kävin viime viikolla Delissä. Siellä oli maailman talousfoorumi, joka ensimmäistä kertaa oli myös käynnistänyt keskustelut maantieturvallisuudesta. Tänä iltapäivänä Washingtonissa maailman pankki tulee esittelemään äh, tekemänsä työtä maantieturvallisuudesta. Eli jatkuvasti ollaan kasvavassa määrin kiinnostuneita maantieturvallisuudesta. Tekniset innovaatiot, no niin, totta kai. Siitäkin voimme olla vain iloisia ja tyytyväisiä. Autoissa ilmenevä tekninen uudistus, e-oppiminen, 112 hätänumero, itse ajavat autonomiset autot, kaikki tämä etenee, mutta ne kehittyvät kehittyneissä maissa, mutta Tänä päivänä kehitysmaissa ollaan ehkä noin 50 vuotta jäljessä meistä täällä Euroopassa. Ei voida ajatella, että tulos on, tulokset paranevat vain itse, itse ajavan auton myötä. Nyt sitten siirryn edustaja Ertuukin kysymykseen. Eh, Les pays de l'Union européenne fait... On totta, että täällä on edistytty huikeasti viimeisen 50 vuoden aikana. Ranskassa vuonna 1970 oli 18 000 kuollutta. 40 vuotta myöhemmin on eh, kolme kertaa enemmän autoja ja kolme kertaa vähemmän kuolonuhria, kun ajoneuvon määrä on moninkertaistunut. Eli tämä on todella paljon paljon parempi tilanne kuin mitä se oli vuosikymmeniä sitten. Viime vuonna 25 000 500 kuolonuhria 40 vuotta näitä kuolonuhreja oli viisi kertaa enemmän. Ee, mutta meidän täytyy myös muistaa, että näissä onnettomuuksissa loukkoontanut jos me ajattelemme teknologia, automaattinen jarrutustekniikka, se on keskeistä. Miten me voimme vakauttaa mm, tar, katsastukset, mitä me voimme tehdä siitä pysyvää toimintaa, se on ensiarvoisen tärkeää kaikissa maissa. Meidän pitäisi ehkä tehdä enemmän tunnetuksi hyödyt näistä jota koituu uudesta teknologiasta, oli sitten kyse valmistajista tai maahantuojista tai, tai automyyntiliikkeistä. Heidän pitäisi paremmin tie, tiedottaa käyttäjilleen, mitä heillä näillä uusilla auton omistajilla on autossaan käytettävissään tänä päivänä uusien ajoneuvojen kanssa. Edustaja Siile, tilanne Euroopassa todellakin on kehit- edennyt tuntuvasti. Kaikki Onnittelut siitä EUlle ja jäsenmaille kaikesta siitä, mitä on tehty. Ainakin on, aina on olemassa hyviä ja huonoja oppilaita. Näin on EU-sakin laita. Huonojen oppilaiden pitää ottaa paremmin hoitaakseen tieliikenneturvallisuus, liikkuvuuden kehittyminen Euroopassa. Se on suuressa kehitysvaiheessa ennen kuin ajattelemme tätä sähköistä autoa tai autonomista itseohjaavautua autoa. Sähköinen auto on aivan keskeisen tärkeä kehitystekijä nimenomaan kaupungeissa liikkumisen helpottamiseksi ja lataamisen takia. Ja jos haluamme taata kaikille pääsyn ajoneuvon käyttämiseen, eli siis ajoneuvoa voidaan myös jakaa, on yhteis, se käyttämistä voidaan jakaa. Se tulee myös vähentämään liikenteen ruuhkautumista. Jos puhutaan infrastruktuurista, me tiedän, minä tiedän, että monia hankkeita on käynnistetty, mutta pitää jatkuvasti kannustaa niiden eteenpäin viemistä. Jos te kysytte minulta kolmea keskeistä toimenpidettä, ei, ei ehkä ihan heti herätot, koska me olemme nyt aivan todella paljon myöhässä otetaan vielä uusia toisia kysymyksiä. Nämä kolme toimenpidettä Euroopan tasolla, jotka vievät tieliikenneturvallisuutta huikeasti eteenpäin. Seuraavaksi edustaja Telitska. Madame ah, se thank you, Madame Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ihan varma siitä, että olette vähän ärtyneitä, kun ihmiset eivät kunnioita äh, kun ihmiset äh, muistuttavat teitä teidän urheilusaavutuksistanne ja myös tämänhetkisistä toimistanne. Kaikki, mitä me täällä teemme, olipa kyse sitten lainsäädännöllisestä tai ei-lainsäädännöllisestä työstä, niin meillä ei ole kauheasti mahdollisuuksia vertailla omia näkemyksiä teidän kaltaisenne kokeneen ihmisen kanssa. Täällä on useita kysymyksiä jo estettykin ja ajattelin kysyä teiltä näistä kolmesta toimesta. Mitä täällä Euroopan tasolla, joko lakien tai ei lakien tasolla, mm, pitäisi tehdä, jos teillä olisi unelma, niin mitkä olisivat nämä kolme kääntätekevää tointa, joihin meidän tulisi ryhtyä. Te mainitsitte tieturvallisuutta käsittelevän korkean tason paneelin. On hienoa, että meillä on mahdollisuus keskustella kanssanne asiasta. Mutta olisi hyvä, jos jatkossa meillä olisi enemmänkin mahdollisuuksia keskustella kuin tällä tavalla kerran silloin ja tällöin. Olisiko meillä mahdollisuus suoranaisesti keskustella tämän korkean tason paneelin jäsenten kanssa? Ja kun puhutaan näistä kolmesta maagisesta toimesta, jotka ehkä mainitsette, niin niiden joukossa saattaa olla tieturvallisuusdirektiivin tarkistus. Sehän on meidän tärkein välineemme tällä hetkellä. Ja te puhutte infrastruktuurista. Me toki kes- keskitymme ympäristöystävällisempien liikennemuotojen kehittämiseen rautateihin ja niin edespäin, mutta usein unohdamme turvallisuusulottuvuuden. Ja se liittyy erityisesti tieliikenteeseen, erityisesti sellaisissa maissa, joissa infrastruktuuri on alikehittynyttä. Siellähän usein liikenne kulkee myös kaupunkien kautta. Ehkä voisitte näistäkin asioista puhua. Ja sitten vielä yksi kysymys. Miten, kun otetaan huomioon, että teillä on meneillään tämä turvallisuuskampanja – ja seuraavaksi tulevat sääntelytoimet, niin millä saisimme aikaan suurimman eron tai parannuksen infrastruktuuria kehittämällä vai miten? Miten, voisit, miten laittaisitte tärkeysjärjestykseen nämä erilaiset toimet? Kiitos paljon ja sen jälkeen edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos, herra Todd. Miten voidaan muuttaa asenteita? Tämä on varmasti se suurin kysymys. Kuinka me voisimme tehdä enemmän nuorten lasten hyväksi, mutta toki myös vanhempien henkilöiden on keski-ikäisiä, on vanhempia kansalaisia. Me tarvitsemme eri ratkaisuja eri ikäisille. Ja olen todennut, että nämä televisiokampanjat, mediakampanjat, joita on käytetty jäsenvaltioissa, ovat olleet hyviä. Ehkä me voisimme ottaa käyttöön enemmän tällaisia kouluja, mediakampanjoita jäsenvaltioissa. koska nyt on kansainvälinen tyttöjen päivä. Minun täytyy sanoa kollega Wim van der Kampille, älkää laittako vastakkain seksuaaliterveys ja li- seksuaaliterveyttä ja liikenneturvallisuutta, koska nämä ovat molemmat tärkeitä aiheita. Ei niitä pitää laittaa vastakkain, mutta tämä vain rakkaudella näin kansainvälisenä tyttöjen päivänä. Merci, Kiitos edustaja Kyllönen. Ja edustaja Kramer, Kramer seuraavaksi. Vielen Dank auch, Herr Todt, für Ihren Vortrag. Kiitos tästä teidän esityksestä. Liikenneturvallisuudesta puhutaan hyvin paljon, mutta sitten kun pitäisi tehdä jotain, niin mitään ei tapahdu. No, esimerkiksi Brysselissä yksisuuntaiset kadut, joissa pyörää saa ajaa toiseen suuntaan, niin ne pitäisi merkitä, koska ja silloin kaikki autot varoisivat näitä pyöräilijöitä, mutta poikkeuksekin on toki, mutta me tarvitsemme liikennemerkkejä. No, tulen Berliinistä. Meillä on hyvin paljon katuja, joissa liikennenopeus on 30 kilometriä tunnissa. Mutta jos joka paikassa olisi 30 kilometriä tunnissa ja ainoastaan poikkeukset merkittäisiin, niin tämä lisäisi turvallisuutta kun ajetaan 30, niin silloin äh, onnettomuusluvut ovat paljon pienemmät kuin jos ajetaan nopeammin. Luvut tässä puhuvat puolestaan, mutta valvonta on hyvin erilaista, ei ainoastaan maitaan, vaan myös kaupunkitain eri. Me tarvitsemme äh, yhtenäisyyttä Brandenburgin ja Berliinin välilläkin erottavat kuin yö ja päivä, ja niillä muidenkin kaupunkien välillä ja lainsäädäntö tai valvota, niin se nyt voi unohtaa ihan kokonaan. No sitten eh, tuki, siitäkin täytyy puhua. Ranskassa ja Saksassa tuki on 18 senttiä. Tätä kautta diesel diesel-ajoneuvosta tuli suurempia ja painavampia. No, toki ne suojavat kuljettajia, mutta ne ovat kuitenkin paljon vaarallisempia jalankulkijoille ja pyöräilijöille, koska näkökenttä on rajoittunut. Eli tässä voidaan nähdä, että ei ole mitään hyötyä sillä, e- meidän täytyy tukea oikea suuntaisesti. Tämä on erittäin tärkeää. Muuten tässä ei lisätä turvallisuutta, vaan päinvastoin. Ja näkötarkastukset te mainitsitte, kun me puhuimme eh, ajokorteista, niin Italiassa toimi työnne. Me tarvitsimme, me vaatimme siis tällaista reaktio- ja näkötestiä. Mutta EP-päläiset, ja kaikkea saksalaiset, hylkäsivät sen. Nyt meillä on eurooppalainen ajokortti, joka myönnetään 15 vuoden välein. Jos me vaatisimme reaktio- ja näkötestiä, se olisi erittäin hyvä turvallisuuden kanssa ja tämä ei olisi mitään ikäsyrjintää, ei. Kun täytin 18, minulla ei ollut silmälaseja, kun sain ajokorttini, niin, ähm, mutta nyt minulla on silmälasit. No sitten tiepaketti. Mitä sitten tiemaksuihin tulee, ne on siellä mukana. Siellä on muitakin tärkeitä kysymyksiä, mutta onnettomuudet täytyisi ottaa siihen myös mukaan. Ja mielestäni on hyvä, että te sanoitte, rankaisemattomuuden. Jos ajan saksalaisena Lontoossa autoa enkä pidä kiinni liikennesäännöistä, niin minua ei rangaista, koska minä olen saksalainen. Ja tässä menen jopa niin pitkälle, että diplomaatit jotka tappoivat pyöräilijän Berliinissä, niin häntä ei rankaista. Hän voi jatkaa ihan samalla tavalla siellä ei ole lainkaan valvontaa. Kyllä, mielestäni myös diplomaatin täytyy pitää kiinni lainsäädännöstä siinä maassa, missä hän asuu. Vielä viimeinen kohta. Meillä 400 000 kuollutta Euroopan unionissa vuosittain liittyen päästöihin. Mielestäni nämäkin täytyisi ottaa huomioon. Ja sitten tämän nollapäästötavoite vuodelle 2050 on mielestäni hyvä, mutta se pitäisi laajentaa vielä. En ole kuullut keskustelua tästä, siitä vaietaan. Kyllä sekin täytyisi integroida tähän. Kiitos. Merci, monsieur Kramer. Kiitos, edustaja Kramer. Olisi hyvä, jos noudattaisitte teille annettua aikaa, koska monet kollegat eivät näin ehdi esittää yhtään kysymystä. Edustaja Lundgren. Tack för det. Och eh, hjärtligt välkommen hit här, herr Tortby. faktiskt... Kiitos. Minä haluaisin myös toivottaa herra Todin tervetulleeksi. Me olemme kyllä tavanneet, mutta ette ehkä muista sitä. Useimmathan tunnette, tuntevat teidät vielä Ferrari-pomona, mutta minulle te olette kuitenkin tunnettu henkilönä, joka 15 vuoden jälkeen voitti myös rakentajien maailman mestaruuden. No, 80-luvulla me tapasimme Ruotsissa jossain, mutta ette nyt varmasti sitä enää muista. Te mainitsitte täällä turvavyöt, jotka ovat tärkeitä turvallisuudelle. Mutta miten nyt saataisiin auton valmistajat siihen, että kaikkia tällaisia turvallisuustekijöitä rakennettaisiin enemmän myös esimerkiksi pakettiautoihin. Eli tätä kautta varmasti pystyttäisiin säil- säilyttäen ihmishenkiä onnettomuustilanteessa. Ja olen kanssanne samaa mieltä, kun ennen kesälomaa vielä tarkistin, että olen ainoa täällä, joka ajaa sähköautoa. Kaikki muut puhuvat siitä, että on tärkeää, että pitäisi ostaa sähköauto, mutta kukaan muu täällä valiokunnassa ei aja sähköautoa, ainoastaan minä. No, segwayta täällä joku sitten ajoi, ehkä se on kaikkein lähimpänä, mutta no, kuitenkin meidän politiikkona pitäisi olla hyvänä esimerkkinä. Meidän pitäisi käyttää sähköautoja ja todellakin sitten olla esimerkkinä muille autoilijoille. Ei se ole mikään ongelma. Minä asun maaseudulla, mutta kuitenkin minä voin käyttää sähköautoa. No, nyt kuitenkin yksi kysymys teille, herra Todd. Miten me voimme kerätä kokemuksia autourheilusta ja käyttää sitä teollisuuden piirissä. Kiitos. Kiitos paljon nyt koordinaattoreille. Teillä on yksi minuutti aikaa, koska olemme todella pahasti myöhässä ja minä olen aika tiukka tässä aikakysymyksessä. Edustaja Koh. Ja, vielen Dank, lieber John Dodd. Ich freue Kiitos, hyvä Jean Todd. Minulla on suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänne tänään. Te puhuitte sydämestänne. Ja tässä käy selkeäksi se, että me tarvitsemme aloitteita alueellisella, kansallisella, EU-tasolla ja myös kansainvälisellä tasolla. Minä haluaisin parantaa turvallisuutta ja me tarvitsemme apuvälineet, esimerkiksi tällainen automaattinen hätäjarru, jalankulkijoiden tunnistuslaite. Tätä kautta voitaisiin suojata kaikkien haavoittuvimpia. Miten te arvioitte lisäarvon, niin jota tällaiset laitteet voisivat tuoda ja mitä tehdään kansainvälisellä tasolla? Meidän täytyy kuitenkin myös tarkastella käyttäytymistä liikenteessä. Tässä on tärkeässä asemassa elinikäinen oppiminen. Ja sitten haluaisin kuulla, mitä mieltä olette kaupunkiliikenteestä. Miten voimme jatkaa, jos haluamme kehittää kaupunkia kestävällä pohjalla. Ja sitten lopuksi haluaisin toivottaa teille menestystä, kun valitaan uusi FIAN puheenjohtaja. Toivon, että teidät valitaan kolmannen kerran. Kiitos. Kiitos. Ajela Sender seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä teille, teiltä, te puhutte paremmin hyvistä ja huonoista oppilaista. Miten te aiotte onnistua välittämään tai mitä lisäarvoa te pystytte antamaan sille, mitä täällä tapahtuu? Mitä te kerrotte sen kolmansille maille, esimerkiksi pohjois afrikkaan te puhutte tässä kampanjassa auton ajamisesta, se on erittäin näkyvä, mutta ne, jotka tänä päivänä päättävät ja investoivat, mitä tapahtuu maanteille, mitä tapahtuu ajoneuvoille, joita kuuriotamme pohjoisesta etelään. Ja esimerkiksi Mauritaniasta tulee ajoneuvoja, jotka ovat aivan kamalassa kunnossa. Mitä tapahtuu sitten julkisen liikenteen, maantieliikenteen turvalliselle? Miten te hoidatte uhrien perheiden kohtelun? Miten he osallistuvat tähän kampanjaan? Meidän pitäisi myös ottaa huomioon, että kun puhumme näistä nuorista moottoripyörissä, onko heillä kypärät päässä, onko heillä kupar, kypäräpäässä, mutta se ei kyllä kuitenkaan aina turvaa ja suojele onnettomuuksilta kokonaisvaltaisesti, koska ne ovat hyvin kalliita, eivätkä nuoret pysty ostamaan niitä ja käyttämään niitä aina. Ne, jotka, millä tavalla te aiotte antaa lisäarvoa nuorille ja naisille eteläisissä maissa, joille maantieturvallisuus päivittäin ei ole mitään todellisuutta? Rova de Monte seuraavaksi. Kiitoksia minunkin puolestani teidän esityksestänne. Muutama kysymys. Minua huolettavat erityisesti paikalliset tarjoukset, koska usein investoinnit mm, eivät usein ota huomioon turvallisuus kysymyksiä. Erityisesti kun puhutaan tieliikenneturvallisuudesta, niin erityisesti saarilla meillä on suuria ongelmia. Esimerkiksi lomien aikana nämä liikenneturvallisuusongelmat vain kasvavat. Miten mitä tälle asialle voidaan tehdä. Sitten kun puhutaan näistä raskaista ajoneuvoista, niin mm, mitä voisimme tehdä niiden turvallisuuden parantamiseksi? Meillähän on uusia välineitä. Sitten olisi hyvä, jos me tekisimme pakollisiksi tietyin välein tapahtuvat pysähtymiset. Vandalen, Kiitos, edustaja Vandalen, olkaa hyvä. Dag meneer Toot, goedemorgen. Hyvää huomenta. Minä itse tulen Alankomaista ja minun omassa maassani ei ole enää mahdollista vähentää liikenneuhrien määrää. Voimme todeta, että uhrien lukumäärä johtuu siitä, että ihmiset esimerkiksi käyttävät somea, somettavat ratissa – Samoin ihmiset ostelevat nykyään sähköpyöriä, ajavat siis nopeammin ja onnettomuuksiakin tulee enemmän. Eli tähän suuntaan ollaan nyt menossa. Olin aika yllättynyt tästä teidän kampanjastanne, joka mainittiin muun muassa tässä videossa, jonka näimme. Te puhuitte kymmenestä kampanja tavoitteesta. Mielestäni niitä on vähän liikaa. Mielestäni olisi ollut hyvä, jos olisitte esimerkiksi puhuneet kolmesta tärkeästä tavoitteesta, joiden avulla voidaan puuttua näiden uhrien lukumäärään. Eli kysymykseni kuuluu, mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät eh, kategoriat? Rova Lukashenka. Eh, eh, Olen pahoillani siitä, että minun maani Puola luoteltiin niiden maiden joukossa, joissa kuolemantapauksia per miljoona asukasta on enemmän kuin keskimäärin Euroopan unionissa. Ja tämähän johtuu muun muassa siitä, että Puolassa ei ole samoja sääntöjä voimassa kuin Euroopan unionissa. Esimerkiksi teille ihmiset ovat aika turvattomia. Toivottavasti tämä muuttuu pian. Mutta mehän kaikki olemme puhuneet paljon siitä, kuinka äh, ihmisiä kuolee onnettomuuksissa, mutta onko koskaan laskettu sitä, mitä kustannuksia koituu siitä, että ihmiset onnettomuuksien seurauksena halvaantuvat tai vaativat jatkuvasti perheiltään apua ja ylipäänsä elämiseen tarvitsevat apua. Ja vaikea edes kuvitella, kuinka vaikeaa tämä on vähemmän kehittyneissä maissa – Siksi haluaisinkin kysyä teiltä, onko olemassa tilastoja siitä, minkälaisia kustannuksia koituu niistä henkilöistä, jotka vammautuvat onnettomuuksien seurauksena. Voin olla yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että teknologia on parantanut paljon, mutta se ei koskaan voi korvata koulutusta, kuljettajien koulutusta – en puhu ainoastaan ajokoulusta, vaan ihan varhaisvaiheen koulutuksesta. Ja sitten vielä yksi asia. Teidän kampanjanne on minun mielestäni erinomainen, mutta sitä ei kauhean hyvin tunneta. Madame Christine Rouvdalon, la parole est à vous. Kiitos paljon, Rova Rosalu. Monsieur Todd, pour votre présence. Alors, euh... Kiitos. <clears throat> Minä halusin käyttää puheenvuoron kahdesta aiheesta, jotka on otettu esille täällä. Edustaja Telitska puhui jo infrastruktuurin tilasta ja joihin välttämätön rahoitus on tämä elintärkeää. Sehän on ihan normaalia. Me olemme priorisoineet raideliikennettä. Sen takia meillä on tänä päivänä keskustelulainsäädäntötekstistä tärkeä eurooppalaisessa kontekstissa eurooppalaisen raideliikenteen eurovinjettidirektiivi, <clears throat> mistä me saamme tuloja tähän <clears throat> vinjettimaksusta. Eli saamme tulee tästä vinjettimaksusta ja se on erittäin tärkeää, kun lähdetään uudistamaan maantieliikenteen infrastruktuuria. Haluaisin saada teidän näkemyksenne tästä asiasta. Toinen aihe liittyy turvallisuuteen, maantieturvallisuuteen. turvallisuuteen maanteillä liikkuvien kuljettajien turvallisuuteen ja sosiaalikysymyksiin. Miten, voidaan, miten he voivat itse osallistua tähän paremmin? Lepoaikojen pitäisi olla äh, hyvin sovellettuja, jotta voidaan taata, että hekin itse osallistuvat maantieturvallisuuden parantamiseen. Sosiaalikysymys, rahoitus, maantierakenteiden rahoittaminen. Kiitos. Bilbao on lähtenyt pois. Edustaja Golnish. Kiitos rouva puheenjohtaja herra Tot. Minä vetoan teidän asiantuntijuuteenne, joka on syvä ja suurta. Kysyn teiltä näkemystänne, kun puhutaan näistä teknisistä innovaatioissa uusissa ajoneuvoissa, jotka ovat kaikista lupaavimpia. Minä lapsuudestani muistan autot, Jotkut meistä muistavat myös, että ei ollut mitään hätävaloja eikä turvavöitä, eikä mitään ABC-jarrutusta, ei mitään ilmatyynyjä ja eikä mitään erityisiä rakenteita törmäystilannetta varten katastrofaalisen vaarallisia tilanteita varten. Nyt meillä on nämä lähes kaikki varusteet autoissa ja voidaan yhä uudestaan nähdä uusia laitteita tarjottavaksi kun esimerkiksi hälytys, kun yrittää kun rajan, miten voidaan herättää, jos kuljettaja nukahtamaisillaan. Mikä ovat teidän mielestänne nämä keskeisimmät tekniset uudistukset lähitulevaisuudessa voisivat kasvattaa maantieturvallisuutta ainakin, kun ajattelemme ajoneuvoliikennettä? Kiitos tästä viimeisestä kysymyksestä, herra Tot. Paljon kysymyksiä. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas le temps de jos ette pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, voitte lähettää niitä, kirjo- lähettää niitä kirjallisesti sähköpostitse, mutta moni kysyi infrastruktuurista, moni kysyi näistä sääntömääräisistä toimenpiteistä, eikä voi, niissä voitaisiin olla vaativampia. Puhuttiin nopeuden alentamisesta, onko se hyvä? vipu, josta voidaan lähteä enemmän säätämään. On puhuttu myös pääsistä uusista rahoituksellisista väylistä. Mitä tämä eurovinjetti, onko se hyvä ajatus? Ja kaikki liittyy näihin infrastruktuureihin. Minulla on yksi henkilökohtainen kysymys. Herra, tot, miten te näette liikkuvuuden kaupungeissa? Tehän matkustatte itse hyvin paljon. Onko hyviä käytänteitä, hyviä tapoja? Nyt annan teille vastausmahdollisuuden, mutta valitettavasti vain 10 minuuttia. Se on kova, vaikea tehtävä, tiedän, mutta yrittäkää. Minä yritän nyt vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Jotkut niistä ovat toisiaan poikkileikkaavia. Ja sitten lähipäivinä minä toimitan teille vastauksia kirjallisessa muodossa, jotta se olisi täsmällisempää ja sitten jäisi myös jälki minun vierailustani parlamentissa. Tästä korkean tason paneelista se synnytti aika paljon mielenkiintoa. Benjamin Menner, joka on tuolla numerossa 167 yksi niistä ihmisistä, joka tulee jakamaan pienen esitteen, joka on hyvin tyhjentävä. Ja se on sitten teillä luettavissa ja voitte reagoida mahdollisiin kysymyksiin, joita se mahdollisesti synnyttää. Minulla on usein esitetty kysymys keskeisistä toimenpiteistä, periaatteellisista toimenpiteistä. Mikä tässä nyt on kaikista jännittävintä maantieturvallisuudessa? Päinvastoin kun jos ajattelemme muita Äh, vitsauksia, tuberkuloosi tai multipliskleroosi tai, jotakin, äh, tai malaria. Ei silloin vielä tiedetty, miten näitä epidemioita voitaisiin hoitaa. Maantieliikenteessä me tiedämme, se on koulutus, lakien noudattaminen ja oikea soveltaminen, ajoneuvojen taso, infrastruktuurien taso ja äh, onnettomuustilanteissa hädän toimit, avun toimittaminen mahdollisimman nopeasti paikalle, mutta monissa tilanteissa kaikki nämä aspektit eivät ole mukana. Sen takia me haluamme kannustaa EU-jäsenmaita parantamaan koulutusta. Lakien soviltamista pitää totta kai vahvistaa, jos me haluamme vähentää tieliikenneuhrien määrää tänä päivänä Euroopassa. Sehän on totta kai meidän hyvin toteutettavissa oleva tavoite. Silloin lakeja pitää vahvistaa paljon paljon tiukemmin. Kyllä, Ajoneuvoista voitaisiin sanotaan, että ei aina tiedetä, mitkä ovat uudet tavoitteet. Meillä on kuitenkin paljon jo olemassa käytössä olevia parametreja eurooppalaisissa ajoneuvoissa. Voimme vain olla siitä erittäin tyytyväisiä. Ne pitää tehdä paremmin tunnetuiksi monet ihmiset, monet ajoneuvojen ominaisuudet, olisi kyse kahdesta tai neljästä pyörästä, ne ovat käytettävissä ja luettavissa. Suurin edistysaskel viime vuosina on tullut tänä päivänä velvoittavaksi koko Euroopassa on sähköisen vakauden valvonta. Tätä ei ole riittävästi tiedotettu, jotta voitaisiin puhua sen tarjoamista eduista ja hyödyistä. Ja valitettavasti jälleen kerran monet kehitysmaat saavat käyttöönsä ajoneuvoja, jotka, joiden käyttö on kielletty niin sanotusti kehittyneissä maissa. Totta kai tässä vain näistä katastrofaalisia seurauksia kehitysmaille. Infrastruktuureista on puhuttu paljon. Siitä jatkuvasti pitää parantaa infrastruktuureja. Niitä pitää myös soveltaa ja sopeuttaa niitä uuteen teknologiaan Tänä päivänä meillä on elektronista laitteistoa käytettävissä, jonka avulla ajoneuvo voi pitää kurssinsa suorana, mutta tätä pitää ostaa, osata myös käyttää asianmukaisesti. Ja sitten laatu. Pelastustoimenpiteiden laatu ainakin auton valmistajat, hallitukset, autojärjestöt ovat todenneet, että paljon on edistytty. 112 hätänumero on keskeisen tärkeä. Me tiedämme, että kun äh, lääke pelastustoimenpiteet tulevat paikalle, silloin meidän pitää mahdollisimman nopeasti pystyä äh, rajaamaan onnettomuuden seuraukset, mutta valitettavasti kaikilla kehitysmailla ei ole mahdollisuutta hälyttää paikalle lääkintäapua. Käynnistetty kampanja. Totta kai pitää tehdä mahdollisimman paljon kampanja ja toimintaa. Mm, Remembrance Day 19. marraskuuta on tieliikenneuhrien muistolle omistettu päivä. Me kokoonnumme yhteen, jotta voidaan kuulla paljon hankkeista. Olen kuullut, että järjestetään marsseja kaupungeissa eri alueilla, mutta annetaan paljon paljon enemmän näkyvyyttä tuona päivänä äh, tieliikenteessä kuolleiden uhrien muistoille. Se on erittäin tärkeää ja sen me voisimme tehdä kaikki yhdessä. Puhuttiin myös äh, pyöräily teistä sitäkin pitää kannustaa. Miten palvontaa toteutetaan näissä väyltöissä? Pitää myös noudattaa nopeuksia sähköpyörän kanssa on ehkä vähän vaikea aina pitää kiinni nopeuksista, koska sähköpyörä pyörii nopeammin minä itse puoltaisin sitä, että kypärän käyttö on pakollista pyöräilijöille, vaikka kaikki eivät siitä pidäkään kaikissa maissa. Kypärän käyttö olisi pakollista, ainakin nuorille lapsille. On hyvä tietää, että tänä päivänä, kun tapahtuu pyöräonnettomuus ja kun pyörän satulasta kaadutaan, niin se Äh, iskun voimakkuus on, 10, on kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä se oli parikymmentä vuotta sitten, koska pyöräilijöiden nopeudet ovat paljon suuremmat tänä päivänä. Eurooppalainen ajokortti on hyvä asia. Siitäkin paljon puhutaan. Valitettavasti eurooppalainen ajokortti ei ole ö, äh, samalla tasolla kaikissa kehitysmaissa kuin mitä se on täällä näkötarkastukset näön terävyystarkkuus ajotilanteessa. Minä on puhut, minulle on puhuttu, että ei meillä oli kymmenen kultaista sääntöä. Benjamin Menor voi teille jakaa tästäkin yksityiskohtaista tietoa näistä kultaisista säännöistä. Äskettäin lisättiin siihen 11, eli kuljettajan näkökyky, koska meillä on planeetalla miljardi ihmistä – jotka eivät näe hyvin ja käyttävät kuitenkin tietä ja ajavat jotain avoneuvoa. Eli heillä olisi kuitenkin mahdollisuus hankkia silmälasit. Ja jos, jos sitoudutaan tämän tyyppisiin kampanjoihin näkökyvyn parantamiseksi, vahvintamiseksi, jos kolmella eurolla saa jonkin sortin silmälasit äh, kuljettajalle, niin kyllä se olisi jo huomattava parannus. Se tosiasia, että lähtee toiseen kuin oma maahansa ajamaan. Siitä saa sakkoja, rangaistuksia, se on välttämätöntä. Pitää noudattaa toisen maan lakia sääntöjä, olipa kuljettaja sitten kotoisin mistä maasta tahansa. EU:ssa on omat tasonsa, meillä on myös kansainväliset tasot muualla. Edustaja Lundgren muistutti minulle palautti mieleeni mukavia muistoja omalta uraltani, kun olin vielä ammattielämässä kiinni. Ehkä tämä ura, joka usein painottui autourheiluun ja autourheilukilpailuun, ja usein olin todella katastrofaalisien tilanteiden todistajana. Se liittyy tietysti onnettomuuksiin. Se on syvällisesti järkyttänyt minua. Ja sen takia minä äh, muutin vähän elämäni kulkusuuntoa ja urani kulkusuuntoa ja otin taistelukse, taistelukseksi tämän tieliikenneturvallisuuden parantamisen. Toivottavasti se tulee olemaan hyödyllistä siten, että saadaan tieliikennekuolonuhrien määrää vähentämistä. Mutta meidän täytyy myös herättää hallitusten tietoisuus Kyllä hallitukset ovat Euroopassa tietoisia, mutta monissa Afrikan maissa, Lähi- ja Keski-idän maissa, Aasian maissa, Latinalaisen Amerikan maissa hallitukset eivät tiedosta ö, tieliikenteen huonoja puolia, vaarallisia puolia. Meidän pitää todella kansainvälisellä tasolla sitoutua tähän työhön, niin kuin siihen on sitouduttu jo Euroopassa. Sähköautot Todellakin niitä pitää kehittää, mutta me tiedämme jo jotkut rajoitukset ja pakotteet. Puhutaan uusista autoista, vety, autonomie de 600 vetyauto auto, joka voisi kulkea 680 600-800 kilometriä sähköauto, jonka lataamiseen riittäisi kymmenkunta minuuttia, mutta en usko, että tänä päivänä Uutta teknologiaa pitää lisätä, rajata vain sähköön. Meillä on näitä hybridiautoja, joiden suorituskyky on aika hyvä. Ja näin ollen voimme sitten päästä näihin vetyautoihin. Miten sitten saadaan autoteollisuus tähän tiiviimmin mukaan? Sitä me olemme, siihen, siihen me olemme pyrkineet tässä korkean tason paljon. Niissä on myös muita järjestöjä jotka ovat, ja tahoja, jotka ovat sitoutuneet tiukasti siihen, että autonvalmistajat ottavat myös vastuunsa. Meidän pitää taistella vastaan sitä, että autonvalmistajat valmistavat ehkä noin <clears throat> ulkoisesti samantyyppisiä autoja, mutta joiden turvallisuussuorituskyky on aivan eri tasoa. Me esimerkiksi Belgiassa, jos ostaa Fordin, yhden merkin mainitakseni, ovat juuri tämän tyyppisiä autoja teostatte Belgiassa auton. Se on erilainen varustelutasoltaan ja turvallisuustasoltaan kuin minkä ostaisitte Perusta, Boliviasta tai Nigeriasta. Ja tämä on täysin kestämätön tilanne. Kaikkien pitää saada yhtä turvallinen auto <clears throat> käytettäväksi. YKssa <clears throat> me olemme työstämässä autovalmistajien kanssa – tekstiä, että meillä olisi minimistandardimääräykset, jonka, jotka autovalmistajat hyväksyisivät. On puhuttu myös kaupunkien liikkuvuuden tulevaisuudesta. Se on ongelma. Ja aivan ehdottomasti meidän pitää päästä näiden eri kansainvälisten järjestöjen välityksellä, jotka <clears throat> ryhmittävät maailman suuremmat kaupungit yhteen. Meidän pitää yhdessä pystyä ratkaisemaan kaupunkiliikenteen synnyttämät ongelmat, jotka vain kasvavat. Miten me voimme viedä Euroopan menestystarinan muille maanosille, se on tärkeä tehtävä, mutta se on myös teidän tehtävänne, teidän missionne, kun te edustatte täällä Eurooppaa. Kaikki kehitysmaat ovat tässä mukana Rova Ajala Sender puhui näistä vanhoista ajoneuvoista, kypäröitä, kypäriä, joille turvallisuus, samoin kuin turvallisuuskriteerein hyväksytty. Eli onko Afrikka ja muut maan osat vain Euroopan roskakori? Tai onko se Japanin äh, <clears throat> roskakori tai Australian roskakori? Nämä kehittyneet maat tekevät hienoa työtä maantieturvallisuudessa, eivät halua enää omia autoja, niin ne lähetetään sitten kehitysmaihin. Kypärät samalla tavalla kun ei ole kunnollista julkista liikennettä, sitten hankitaan pienen pieni mopo, joka on ehkä 50 vuotta vanha, ja siihen sitten hyppää neljä ihmistä kyytiin. Yksi, jolla saattaa olla kypärä, joka ei kuitenkaan ole turvallinen onnettomuustilanteita varten pitää olla tyyppihyväksytyt kypärät ja myös poliisin harjoittama valvonta, jotta kypärää pidetään päässä, mutta valitettavasti kaikissa kehitysmaissa on myös korruptiota. Eli lakien soveltaminen on äärimmäisen vaikeata. Me pyrimme tekemään työtä myös eri alueilla, jotta voimme laatia, perustaa tarkastus valvontapisteitä Latinalaisessa amerikassa Buenos Airesissa tulen tekemään, että tämä käynnistettäisiin tietty havaintotarkkailuasema myös Afrikan mantereelle ja myös Aasiaan. Eli näiden avulla voimme sitten pystyä valvomaan liikenneturvallisuuden noudattamista. Euh, Herra, yksi minuutti on teillä vielä jäljellä loppuyhteenvedon tekemiseksi. <laughs> Tämähän on ihan selvää kidutusta sanoo herra Tot. Eli me, meidän haluamme kyllä ehdottomasti kutsua teidät uudestaan tänne, jolloin annamme teille paljon enemmän aikaa asioiden syventävään käsittelyyn. Mutta minkä viestin te haluatte nyt välittää tänä päivänä EUlle ja meidän parlamentillemme maantieturvallisuudesta? Lähettäkää meille viesti, oli nämä kolme prioriteettia. Me tarvitsemme joskus vähän, että meitä vähän ravistellaan, jotta lähtisimme eteenpäin ja lähtisimme liikkeelle. Meidän pitää olla tässä myös viestinviejinä, kapulan välittäjinä kansainvälisessä mittakaavassa. No, Kiitos vielä kerran, että minulle annettiin mahdollisuus puhua täällä. Yksi aspekti, josta ei vielä ole vielä puhuttu, se on erittäin keskeinen. Mikä? Aujourd'hui, datan laadukkuus. Tänä päivänä Euroopassa on erittäin hyvää tietoa, että näin ei ole asianlaita kehitysmaissa. Minä mainitsin eilen yhden esimerkin, kun tapasin Nigerian energiaministerin ja minä tajusin, että siellä maassa on 36 000 kuolonuhria maanteilla ministeri sanoi, että se on aivan väärin, se on 6000, se on nigerialainen luku. Eihän se nyt voi pitää paikkansa, jos väestömäärä on 130 miljoonaa. Meillä pitää olla täsmällistä dataa, tietoa, kun puhutaan puolesta toista miljoonasta kuolonuhrista maailmassa. Ei voi olla varmaa, onko sekään oikeata tietoa. Jos me lisäämme kaikki tiedot, ynnäämme kaikki jäsenvaltioiden tarjoamat tiedot, meillä on 650 000 kuolonuhria. Eli tavoitteisiin päästäisiin, jos jaamme, jos jaamme kuolonuhrien määrän kahdella. Eli tätä pitää vielä hienosäätää. Meidän pitää olla varma, että meillä on täsmällistä oikeaa tietoa. Mutta näiden tarkkailuasemien ansiosta voimme myös, voimme myös edetä tässä. Sen lisäksi meidän pitää pyrkiä myös sanomaan se, että maantieturvallisuus on yksi meidän jokapäiväinen velvoite eikä sitä saa lyödä. Meidän pitää muistaa se, että kaikissa kehitysmaissa luvut on usein jaettu viiteen, kun, ajat, kun taas ajoneuvojen määrä on kolminkertaistunut viimeisen 45 vuoden aikana. Mutta jos tässä yhtään pääst, höllätään, höllätään otetta, niin silloin luvut taas lähtevät nousuun. Meidän pitää olla tiukkoja peräänantamattomia maantieturvallisuuden pitämisessä prioriteettinamme – ja on todella keskeistä, että vahvistamme kontrollia. Jos meillä on riittävästi valvontaa, tämä ei voi toimia valitettavasti. Jos mailla on budjettirajoituksia ja poliisihenkilöstössä rajoituksia, silloin valitettavasti yksi näistä yksi kultaista säännöistä ei tule noudateksi, jos me, me silloin jokin taho on sitoutunut muualle ja silloin tieliikenneturvallisuutta ei voida taata täydellisesti. Tämä on valitettavaa, mutta meidän pitää pystyä takaamaan erittäin tiukka ja täsmällinen valvonta. Ja minä toistan, meillä on lääkärin määräys, sitä pitää noudattaa ja toteuttaa – ja sitä pitää noudattaa ja toteuttaa jokaisen kansalaisen toimesta myös. Tämä tarkoittaa myös jalankulkijoita. Jalankulkijat ovat uhreja kaikissa kehitysmaissa. Jalankulkijat ovat noin 40 prosenttia uhreista, mutta he itse myös voivat aiheuttaa onnettomuuksia ja aiheuttaa kuolonuhreja. Esimerkiksi humalassa oleva jalankulkija on vaarallinen. Jokaisen pitää tiedostaa roolinsa tien päällä – tässä näin tiivistettynä minulle. Minä olen aivan varmasti ylittänyt minulle annetun ajan, mutta olen käytettävissäni, jotta voimme jatkaa tätä keskustelua, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Te voitte varmasti luottaa teidän, meidän valiokuntaamme ja me seurata hyvin tarkasti, miten te tulette toimimaan. Ja te olette viette meidän terveisiämme YK pääsihteerille meidän työstämme. Olin erittäin iloinen, että voimme äänestää huomenna edustaja Kohin mietinnöstä, joka kohdentaa tämän prioriteetin nimenomaan maantieturvallisuuteen. Kiitos paljon herra Tot, ja minä sanon teille, että tavataan pian. Pardon, les personnes qui veulent un, une brochure de... Jos te haluatte vielä tällaisen esitteen, niin se on kyllä mahdollista. Ja myös esitteen tästä 350, 350 elämästä. Siitäkin saatte sitten vous ma place pour ça. moi, je vais terminer notre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 No niin, nyt käytän hyväkseni tilaisuuden. Äh, tartun tähän puheenjohtajan nuijaan. Jatkamme kokousta. Meillä on seuraava mietintö käsiteltävänämme. Kyse on monivuotisesta rahoituskehityksestä ja parlamentin kannan laatimisesta meidän valiokuntamme antaa lausunnon budjettivaliokunnalle ja annankin puheenvuoron esittelijälle. Marinesko ei ole paikalla, mutta Van de Kamp tulee hänen, astuu hänen saappasinsa. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos. Kollegani Mari Nesku ei valitettavasti tänä aamuna pysty olemaan paikalla ja hän pyysi, että minä lyhyesti selvittäisin tätä lausuntoa, jonka hän on luonnostellut valiokuntamme nimissä. Tämä on siis lausuntobudjetti valiokunnalle. Te tiedätte, että me elämme aika jännittäviä aikoja, koska me saamme vielä käsitellä uutta mm, monivuotista rahoituskehystä, mutta tässä pitää ottaa huomioon, mikä on Brexitin vaikutus. Ja Marian Marescu yrittää tässä nyt ottaa huomioon meidän valiokuntamme tarpeet. Ensinnäkin koheesio, rahasto jotka ovat sellaisia, joilla voidaan rahoittaa toisen ja kolmannen asteen verkostoja. No sitten äh, tämä omnibusasetus, jonka avulla pitäisi koordinoida paremmin eri rahoituselementtejä. Ja te näytte, että yhteistyössä investointipankin kanssa ja esirahaston avulla ja eri tukien avulla, niin me olemme saaneet aikaiseksi paremman rahoituksen, mitä primääriverkostoon tulee. Kohdassa viisi hän puhuu jälleen SEFistä en tiedä, mitä herra van Miltenburg tässä sanoo, mutta todellakin tämä on kysymys, jota täytyisi käsitellä, jotta tämä summa saataisiin säilytettyä ja mahdollisesti jopa kasvatettua. Me olemme pystyneet käyttämään tätä välinettä hyvin ja uskon, että tämä tulee olemaan tärkeässä asemassa myös kohesiorahastossa. No sitten kohdissa 6, 7, 8, 9 ja 10 eh, herra Marinesku kiinnittää huomiota eri kysymyksiin, kuten ERTMS, eli Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään ja myös Cesariin, Egnosiin ja Galileoon – mutta toki myös merien käynti ja matkailu on otettu huomioon. Me tiedämme kaikki, että tämä on tärkeä kysymys Euroopan unionissa ja tärkeää on myös, että matkailu otetaan mukaan. No sitten lopuksi kohdassa 11. Tämä use it or lose it periaate ja jos se menetetään, niin sitten se oikeastaan pitäisi saada takaisin tähän liikennebudjettiin. Tämä on tällainen periaatteellinen kysymys. Ja tästähän me olemme neuvoston kanssa usein olleet eri mieltä. Tässä on johdantoni, herra puheenjohtaja. Me kuuntelemme tässä kommentteja ja me sitten annamme nämä kaikki kommentit eteenpäin herra Marineskolle. Kiitos. Merci, euh, monsieur Van de Kiitos edustaja Van de Kamp. Edustaja Caputo SD-puolueesta. Grazie. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja onnittelut esittelijälle. Kun puhutaan seuraavasta MMFstä, niin on tärkeää antaa selkeä viesti komissiolle esimerkiksi äh, rakennerahaston, kohesiorahaston varojen käytöstä – on tärkeää, että äh, pystymme toteuttamaan TEN-T-verkostoja ja tiettyjä käytäviä, joista on jo tehty päätöksiä ja tarvitaan selkeää tukea niin koko Euroopan tasolla. Tämä tavoite on ö, äh, yhteisön agendan tavoitteiden mukainen asia. On myös tärkeää, että poistetaan paikallisia esteitä eurooppalaisten hankkeiden toteuttamisen edestä. Tarvitaan sellaisia hankkeita, jotka ovat omiaan luomaan työpaikkoja ja edistämään kohesiota. Jo toteutetut hankkeet ovat osoittaneet selkeää lisäarvoa. Kun puhutaan Euroopan unionin strategisista tavoitteista, kuten vaikkapa kestävä liikkuvuus ja yhteentoimivuus, niin tarvitaan muutakin kuin rahaa. Tarvitaan yhtenäistä kehityspolitiikkaa koko Euroopan unionissa. TEN-T ja tämä verkkojen Eurooppa ovat selkeästi lisäarvoa tuottavia hankkeita. Myös integroitu meripolitiikka ja yhtenäinen, siis tämä yhtenäinen ilmailupolitiikka ovat asioita, jotka hyödyttävät paitsi kansalaisia myös elinkeinoelämää ja teollisuutta. Ja tämä on otettava huomioon myös seuraavassa MMFssä. Kiitos. Merci, Kiitos edustaja Caputo. Edustaja Zile, olkaa hyvä. Um, <clears throat> I, <clears throat> I also would like to point... Minäkin haluaisin nostaa tässä kysymyksiä esiin MFFään liittyen. Mm, tämä on erittäin tärkeä instrumentti ja meidän täytyy miettiä sitä, että se pohjautuu poliittiseen tasoon Euroopassa ja komissio ja siksi me liikenneihmisinä meidän täytyy myös taistella tätä, tämän verkkojen Eurooppa-välineen puolesta. No ESIR ei nyt sitten voi korvata eri järjestelmiä liikennesektorilla esimerkiksi kokouksessa Tallinnassa todettiin, että rautatiesektorista ei olla kovin kiinnostuneita ja tässä ikään kuin rangaistaan itse politiikkaa, koska me tuemme aina rautatiesektoria. on se, että sitten äh, tuettaisiin yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä, niin tässä täytyy taistella näiden kysymyksien puolesta. Meidän täytyy kuitenkin erotella eri näkökantoja seuraavassa monivuotisessa äh, rahoituskehyksessä. Ja sellaisia, jotka ovat esirtyyppisiä, niin meidän täytyy laittaa sinne määrärahaan, mutta ei ehkä muille sektoreille. Uh, of course, uh, blending system, it's can... No sitten tätä sekajärjestelmää voidaan jatkaa sitä voitaisiin parantaa, mutta sitä ei kuitenkaan, sit, sen avulla ei voida tukia korvata. No sitten kohesiopolitiikka monivuotisessa rahoituskehyksessä vuodesta 2020 eteenpäin. Tässä täytyy tarkastella lukea. On vielä suuria kuilua eri jäsenvaltioiden välillä, eri alueiden välillä. E, tässä jopa eroavaisuudet kasvavat. No on enemmän eroja kuin 70 vuotta sitten, joten kohdallisen osuuden täytyisi olla huomattavia seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Robert, on, Kiitos. Minua muistutetaan nyt, että meillä on aika paljon viivettä. Meidän, vaikka aihe on äärimmäisen mielenkiintoinen, puhukaa tiiviisti ja reippaasti Pavel Telitska. Nyt luotan sinun, että puhut tiiviisti ja ytimekkäästi ja lyhyesti. I think that, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän, että esittelijä korostaa sitä, että koheesiopolitiikalle pitäisi saada riittävästi varoja ja myös TENTEelle tulisi saada riittävästi varoja muun muassa esiristä ja eristä ja sellaiset ohjelmat kuten Galileo ja muut – Ähm, niihin täytyy myös panostaa. Samoin MFFstä e tulisi saada riittävästi joustoa kaikkea tätä varten. Mielestäni tärkeintä on kuitenkin seuraava. Jos neuvotteluissa ja MFFn hyväksymisessä tulee viipeitä, niin sillä on merkittävä vaikutus nimenomaan liikenteeseen ja kuljetukseen. Liikenne ja kuljetus on kaikkein haavoittuvaisin äh, osa-alue, koska me puhumme strategisista hankkeista, pitkäaikaisista hankkeista, äh, sellaisista hankkeista, äh, jotka edellyttävät ennakoitavuutta ja johdonmukaisuutta. Ilman niitä ja taattua rahoitusta ähm, seuraamukset ovat erittäin kielteisiä. kun korostamat seikat ehkä vaativat vielä jonkin verran hienosäätöä. On kuitenkin yksi asia, joka mielestäni tältä puuttuu. Nimittäin ää, se, miten ää, voimme keskittyä nimenomaan tieinfrastruktuurin parantamiseen. Tämä saattaa, tämä ei nyt ole kiistanalainen asia, mutta hiukan epäselvä. Toivottavasti saamme SEFistä äm, ensi vuonna ehdotusluonnoksen. Sitten TEN-T-verkostot. Tämä on monella tapaa tärkeä asia erityisesti kun ajatellaan TNT-verkostojen strategista luonnetta. Ähm, sanoisin, että jos hallinnossa tulee ongelmia, niin siitä koituu vakavia seuraamuksia ja on, lisäongelmia. On oltava on pohdittava, minkälaista edistystä me TNT-verkoston parissa todella saamme, koska me emme voi investoida ihan kaikkeen. En nyt väitä tässä, että meidän tulisi muu, muuttaa lähestymistapaamme esimerkiksi näiden käytävien osalta, mutta tulevaisuudessa käytävienkin merkitys pitäisi tunnustaa ja komission ja TNT-koordinaattoreiden tulisi selvittää selven sanoen, mitä on tapahtunut ja mitä aiotaan tehdä. Eli mitä me olemme viime vuosina rakentaneet, kuinka eh, paljon olemme tehneet tasan tarkkaan. En nyt ole eri mieltä Marinaskun kanssa mutta mielestäni voisimme vielä yksityiskohtaisemmin selvittää näitä asioita, erityisesti kun otetaan huomioon, että tässä on kyse lausunnosta. Olisi vielä enemmänkin sanottavaa, mutta huomaan, että aika rientää, olemme myöhässä aikataulusta, kaikki ovat puhuneet liian pitkään, joten en nyt puhu tässä kohtaa enempää. Ah Kiitos edustaja Teliska. Me olemme vähän myöhässä, koska herra Todd puhui niin intohimoisesti. Rouva Kyllönen, olkaa hyvä. Dear chair, very shortly. Arvoisa puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Me olemme sen puolesta, että annetaan enemmän määrärahoja kohesiorahastolle ja, rahast- ja tuetaan hankkeita infrastruktuurin tukemiseksi. Tätä kautta saadaan aikaiseksi taloudellista ja sosiaalista kohesiota. Kiitos. Merci, Madame Kilonen. Kiitos, edustaja Kyllönen. Edustaja Kramer. Ich möchte mich für unseren Berichterstatter Haluaisin puhua Bart Sta, anteeksi, haluaisin kiittää Vaas Aikauttia ja myös herra Marineskua ja haluamme tukea näitä ehdotuksia ja on erittäin myönteistä, että tässä on nämä ERTMS-ehdotukset säilytetty. Olemme nähneet, että uusia hankkeita on, mutta sitten niihin ei ole rahaa käytettävissä ja jos me saneeraamme samanaikaiseksi, niin sitten uusi rakentaminen on kalliimpaa. No sitten rautateiden sähköistäminen. Saksassa on nyt ainoastaan 60 prosenttia rautateistä sähköistetty ja Vuodesta 2007 monet ovat edistyneet. No Sveitsissä ollaan jo sadassa prosentissa, mutta Euroopan unionissa ollaan 52 prosentissa. Kaikki puhuvat tästä, mutta tässä ajatellaan ainoastaan sähköautoa, mutta meillä on muitakin mahdollisuuksia. Me puhumme näistä sähköjohdoista moottoriteillä. Meidän täytyy puuttua näihin aukkoihin ja se täytyisi ottaa tänne myös mukaan. No sitten nämä puuttuvat linkit. Tässä on tällainen tilkkutakkimäinen rautatieverkoksi. Me tarvitsemme tällaisia yhteyksiä niin, että Eurooppa kasvaa yhteen ainoastaan teillä, vaan myös rautateillä. No sitten euron Euroville reitit Meillä on vastuu niistä 70 000 kilometriä, mutta sielläkin tarvitaan yhteyksiä. Siellä, missä on juna-asema tai pyörävuokrammo, että ne yhdistettäisiin näihin. Se olisi todella hienoa. No sitten äh, melun vähentäminen. Sveitsi on edistynyt asiassa. Saksa kulkee perässä täytyisi toteuttaa, koska muuten rautateillä ei ole tulevaisuutta. Mahdollisuuksia on, voidaan viet, voittaa aikaa, rahaa ja tehokkuutta. En nyt aina halua, että on tällainen äh, ääni, muuri, äänivallimuuri, joka on niin korkea, että junasta ei näe mitään ulos. Ja saimme läpi, että on erilaisia maksuja riippuen siitä, kuinka paljon meteliä junavaunusta lähtee rautatiekuljetuksissa. Ja yrityksillä on nyt myös kiinnostusta sitten parantaa näitä vanhoja junavaunuja. Kiitos. Kiitos edustaja Kramer. Nyt rajamme vähän puheaikoja. Pyydän edustaja Rikkeitä nyt puhumaan minuutin ajaksi. Muistutan vain, että tässä, jos tämä on budjettikysymys, tämä pitäisi nähdä budjettikysymyksenä, eikä vain liikennekysymyksenä. <clears throat> Kun puhumme lukusta kuusi määrärahoista, liikenteessä siis sen aika vähän. Minä haluaisin sanoa, että jos puhutaan näistä sääntömääräisten kulujen kasvamisesta, se tarkoittaa myös budjettissa lisää. Jos puhutaan rahastoista yleensä, joista puhuttiin suurimmissa määrin enimmistä puheenvuoroista ei ole saatu tarpeeksi <clears throat> määrärahoja, koska jos ajattelemme kokonaisista määrärahoja, ne tulevat muista rahoista kuin esimerkiksi kohesiorahastosta ja toimeenpanevasta rahasta. Ei pidä pyytää vain sitä, että, että näitä uudelleen käytetään, vaan että annetaan uudestaan lisämäärärahoja, koska meillä on vaikeuksia käyttää näitä rahoja budjetillisesti. Jos meillä ei ole aikaa, niin pitää kuitenkin muistuttaa, että Brexit ja teknologinen kehitys, ympäristöongelmat, kaikki nämä myötä vaikuttavat äh, liikenteen investointipolitiikkaa. Olisi sitten kyse sitten infrastruktuurista tai <clears throat> tai ajoneuvoista tai polttoaineista, fossiilista polttoaineista tai vähemmän saastuttavista liikennemuodoista tai ne vaikuttavat myös kaikkiin <clears throat> toisiinsa kytkeytyviin liikennemuotoihin ja eri liikennemuotoihin Euroopassa. Eli haasteet sisämarkkinoilla ilmastollisesti, ympäristöllisesti, teknologisesti ja digitaalisesti Euroopassa ovat haasteet ovat suuria. Ne vaikuttavat suunnattomasti budjettiin, eli myös meidän liikenteeseemme. Edustaja Van Wildenberg. Kiitos. Wim van de Kamp mainitsi minut ja haluaisin tehdä lyhyen huomion. Tämä liittyy kohtiin kaksi ja viisi luonnoksessa. Mielestäni tämä on todella hyvä luonnos. Mutta pitäisikö meidän kuitenkaan täällä keskustella näistä kysymyksistä, jotka mainitsen, koska kaikki tietävät, että kohesiorahasto on hyvä merkki, että sitä käytetään koko SEFin puitteissa. Ja mielestäni tämä on hyvä asia. Haluaisin, että se jatkuisi vuoden 2020 jälkeen. Ja uskon, tässä pitäisi ajatella hieman pidelle, pidemmälle. Ja tässä voidaan varmasti tehdä tutkimuksia raja-alueilla tätä kautta ja meidän täytyisi tässä pyytää komissiolta, että myös pienet investoinnit olisivat mahdollisuuksia. Ja odotankin tässä komission reaktiota tähän asiaan, jotta me saisimme tällaisia puuttuvia yhteyksiä alueella ja toivon, että regivaliokunnan kanssa saisimme järkeviä ratkaisuja No minä olen molemmissa valiokunnissa ja yritän tässä nyt toimia sitten siltana. Kiitos. Kiitos. Edustaja Nilsen seuraavaksi. Tack så mycket. Det som eh, mina erfarenheter handlar om ett budget... Kiitos. Mielestäni <clears throat> meidän pitää kuunnella, mitä budjettivaliokunta sanoi jos meillä on vähän resursseja, meidän pitää hyödyntää näitä älykkäitä järjestelmiä. Eihän enemmän resursseja tarkoita sitä, että tarvitaan enemmän rahaa. Meillä on älykkäitä ratkaisuvaihtoehtoja. Meidän pitää etsiä kumppanuuksia. Miten voimme löytää kumppanuuksia? Meidän pitää ajatella ehkä myös horisontaalisesti ajatella myös julkisia viranomaisia. Meidän pitää puhua älykkäistä ratkaisuvaihtoehdoista ja puhua, kuinka paljon kumppanuus Markku, vaikuttaa. Me puhumme paikallisesta, paikallisesta ja alueellisesta tasosta julkisessa sektorissa, mutta meidän pitää löytää ratkaisuja myös muualta. Grazie. Per punti, riguardo al punti... Niin, ensinnäkin yksi kohtaan yksi. Meidän pitäisi viitata paitsi naapurimaihin tai lähimaihin, myös kaikkiin kolmansiin maihin. Sitten kohtaan neljä. Meidän mielestämme pitäisi viitata myös Balkanin alueeseen, koska kun ajatellaan TNT-verkostoa, niin kysehän on reitistä, joka menee pidemmällekin kuin vain tämänhetkisten jäsenvaltioiden halki. Ja kohtaan seitsemän, täällähän puhut, kohtaan seitsemän meidän tulisi pyytää neuvostoa aloittamaan taas niiden asiakirjojen käsittely, jotka ovat tällä hetkellä blokattuina. Eli jotain tulosta tulisi saada aikaan. Ja sitten vielä matkailusta. Aivan kuten vuonna 2005, mehän olemme vuonna 2015 hyväksyneet täysistunnossa, äm, olemme tehneet päätöksen täysistunnossa siitä, että otetaan myös budjettikohtia, joka koskee matkailua. Bonjour, bienvenue dans notre commission. Et je voulais... Tervetuloa meidän valiokuntaamme, herra. Annan teille puheenvuoron nyt, että voitte kertoa meille vähän selvitystä komission taholta. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos tästä, että saan käyttää puheenvuoron. To welcome this draft opinion. Komissio haluaisi ilmaista tyytyväisyytensä tähän lausuntoon. Siinä halutaan saada aikaan tasapainoa ja varmistaa se, että seuraavaan rahoituskehykseen saadaan riittävä rahoitus myös kohesioon. Liikenne ja kuljetus on erittäin strateginen sektori täällä Euroopan unionissa. Sillä on merkitystä sisämarkkinoihin ja työpaikkoihin, työpaikkojen luomiseen. Mitä tulee tähän nimenomaiseen lausuntoon, niin mekin, kuten monet jäsenet, tuemme sitä, että RTMS ja Cesaria ja innovaatiota ja kestävyyttä voidaan viedä eteenpäin, mutta vetoaisimme myös sen puolesta, että saataisiin vielä vähän rukattua näitä tekstejä. Kohtaan kuu, kohdassa kuusi tulisi viitata myös ähm, siihen, että maanteiltä tulee siirtyä raiteille ja äh, tulisi myös äh, tukea äh, siis kun puhutaan digitaali, digitalisaatiosta, niin äh, tulisi tukea myös niin kutsuttua äh, yhdistettyä connected driving-ajatusta. Äh, ja mitä tulee verkkojen Eurooppaan, olen yhtä mieltä Dereskardin kanssa siitä, että äh, to, tosiaankin tätä kohtaa pitäisi vielä vähän täsmentää, koska emme ole ihan varmoja siitä, mitä nämä sanamuodot upgraded ja further effectiveness tarkoittavat. Kyllähän äh, tässä ollaan oltu jo melko tehokkaita. rahoitukseen on kohesiorahoitus on tuottanut lisäarvoa ja me olemme myös ottaneet huomioon e, kestävyyden ja innovaatioiden tarpeen. Eli kun käytätte tätä sanaa upgraded, niin pikemminkin ehkä e, pitäisi puhua riittävästä budjetista. E, ja on pidettävä huolta myös siitä, että tätä budjettia hallinnoidaan keskitetysti. Olen myös samaa mieltä siitä, että kun puhutaan teho, lisätehokkuudesta, niin ää, toki täytyy ottaa huomioon myös rajat ylittävä ulottuvuus. Tämä on tärkeä asia. Ja kun puhutaan lisätehokkuudesta, niin voitaisiin korostaa myös sitä, että haluaisimme enemmän synergiaa tulevaisuudessa, esimerkiksi 5G, älyverkkoja ja niin edespäin, eli Van de Kamp voi sillä välittää tämän asian Marineskulle. Eli tätä lisätehokkuutta voitaisiin vielä vähän täsmentää. Ja sitten vielä pari asiaa. Mie, lausunnossahan puhutaan kohesiorahastoista, mutta voitaisiin viitata myös horisontti 2020 ja yhdeksänteen tutkimus- ja kehitysohjelmaankin voitaisiin viitata erityisesti kun puhutaan innovaatioiden ähm, täytäntöönpanemisesta. Ja tokihan äh, myös dekarbonisaation, hiilenkäytön vähentämiseen voitaisiin viitata. Sehän on teillä keskustelun aiheena tänään myöhemmin. Kaiken kaikkiaan ja tämä lausunto on oikein äh, tärkeä. Se kirvoittaa varmasti keskustelua ja meistä on hyvä tehdä yhteistyötä kanssanne. Ja sanoisin vielä, että 15. marraskuuta Strasburgissa keskiviikko-iltapäivänä me järjestämme äh, konferenssin teidän kanssanne mm, yhteistyössä. Äh, siinä puhutaan verkkojen Euroopasta ja me pyydämme eri valiokuntien jäseniä tähän konferenssiin osallistumaan. Kiitos paljon komissiolle edustaja Wim van de Kamp. Keskustelun loppuyhteenveto. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti ja selkeästi. Kolme kohtaa. Ensinnäkin minun täytyy suojella kollegani Marineskua. Tämä on lausunto ja se saa olla korkeintaan puolitoista sivua pitkä. Ja jos nyt ottaisin kaikki toiveet lausuntoon mukaan, niin sitten meidän täytyy sitten tässä kirjoittaa paljon enemmän. Sitten Robert Ziilelle huomio. Totta kai Esi, Esir ei voi korvata näitä tukia. Tiedän kyllä, mikä on tarpeellista. Mutta meidän täytyy löytää uusi tasapaino. No, Pariisin metrossa voidaan maksaa metrokorteilla. Tässä nyt ei tarvitse toimia nyt näiden takuiden avulla. No, meidän täytyy katsoa, mitkä SEFin rajat ovat ja voimmeko tässä ehkä jotenkin laajentua myös liikennemäärärahapuolelle. Ja haluaisin tässä kiittää kaikkia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon, edustaja Van de Kamp. Ja jatkamme välittömästi eteenpäin kokouksessamme. Anteeksi, vielä tarkistusten määräaika on 17. lokakuuta kello 16. No niin, se siitä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Meillä on politiikkayksikkö esittelee EUn liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan tutkimuksen. Pyydän herra Hoenia tänne paikan päälle. On tulossa. Monsieur Eun, je vous souhaite Herra Hun, toivotan teidät tervetulleeksi meidän valiokuntamme kokoukseen. Te esittelette nyt teidän tutkimustyönne tuloksia. Annan teille 10 minuuttia aikaa, jotta voimme sitten käydä keskustelua, mielipiteen vaihtoa meidän valiokuntamme kokouksessa. Kiitos, että tulitte paikan päälle. Voitte aloittaa välittömästi. Okay, thank you all for coming. Um, my name is uh, Anko Ho. Kiitoksia, että tulitte tänne. Minä olen Anko Hoon ja me olemme laatineet äh, tämän kertomuksen yhteistyössä muiden osastojen kanssa. Me puhumme tässä monista toimista, joita olemme jo toteuttaneet. Tämän esityksen aikana meillä ei ole aikaa nyt porautua yksityiskohtiin, mutta äh, keskitymme näihin kaikkein tärkeimpiin kohtiin. Haluaisin puhua teille ensinnäkin kasvihuonekaasupäästöistä, nimenomaan liikenteestä. Haluan puhua teille tulevaisuuden tavoitteista. Sitten puhuisin teille politiikoista ja suosituksista. Nämä on jaettu neljään eri alueeseen. Ensinnäkin ajoneuvojen tehokkuus, energialähteet ja polttoaineet liikenteessä, liikennesektorin tehokkuudesta ja sitten puhun vielä ilmailusta ja merenkäynnistä. käynnistä ja sitten yhdistän nämä asiat, kun puhun pitkän tähtäyksen tavoitteista ja sitten lopuksi annan vielä suostuksia. Tästä diasta näette, millä tavalla kasvihuone päästötrendit ovat muuttuneet – Ensimmäisessä kuvasta näette kaikki päästöt äh, kaikista muista liikennemuodoista paitsi meriliikenteestä ja toisessa näette nämä meriliikennepäästöt. Äh, syy tähän jakoon on se, että vihreässä kirjassa on erilliset tavoitteet näille kahdelle äh, muodolle. Eli vihreä tavoite kuvaa kaikkea muuta, sininen merenkulkua. Tästä Kuvasta voitte nähdä, että yleisesti ottaen päästöt ovat nousseet aina talouskriisiin ja saakka ja sen jälkeen ne ovat laskeneet. Tämä johtuu siitä, että kysyntä on vähentynyt. Muussa kuin merenkulussa meillä on ollut pieni lisäys vuonna 2014, eli kriisin jälkeinen tipahdus on nyt kääntynyt nousuun. Sitten mennään eteenpäin trendeihin liikennemuodoittain. Voitte nähdä tästä, että yksi liikennemuoto dominoi näitä kasvihuonepäästöjä, nimittäin henkilöautot. 44 prosenttia kaikista päästöistä tulee henkilöautoista. Yhdessä nämä kaikki viisi kattavat 9 prosenttia autot, kevyet kaupalliset ajoneuvot, raskaat ajoneuvot, lentoliikenne ja niin edespäin. Voitte tästä diasta myös nähdä, että, että päästöhuiput ovat tapahtuneet aina ennen kriisiä, mutta autojen päästöt ovat kasvaneet sitä mukaan kuin kysyntä on Ähm, kasvanut ja lentoliikenteeseen taas kriisi ei kauheasti vaikuttanut verrattuna muihin liikennemuotoihin. Jos katsotaan eteenpäin, niin EU on, me olemme analysoineet jonkin verran tämänhetkisten politiikkojen mahdollisia tuloksia. Tuolta ylhäältä näette olemassa olevien politiikkojen vaikutukset ja tois, vi, pilkkuviivalla viiva kuvaa suunniteltujen politiikkojen vaikutuksia. Voimme tästä nähdä, että olemassa olevat politiikat eivät ole saaneet paljonkaan aikaan, kun, kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä. Kun katsotaan pidemmälle, sitä, siitä ei näe mitään tästä kuvasta, niin komissiolla on tällainen viiteskenaario. Me olemme ottaneet huomioon siinä kaikki kaikki äh, liikennemuodot ja jos vuoteen 2015 mennessä tai 50 mennessä ei tehdä mitään muutoksia, niin äh, päästöt ovat 50 prosenttia suuremmat kuin nyt, vaikka haluamme itse asiassa niiden vähenevän. Joten äh, kun otetaan huomioon kaikki nämä diat, niin meillä on, voidaan nähdä, että aika paljon täytyy vielä tehdä liikenteen alalla. Sitten pari sanaa erillisistä politiikan alueista. Ensinnäkin te, ajoneuvojen tehokkuus, dekarbonisaatio ja ilmailu- ja meriliikenne. Ensinnäkin puhun politiikoista ja sen jälkeen suosituksistamme. Tästä kuvasta näette, että henkilöautoja koskevat aset, asetus on ehkä vaikuttanut kaikkein eniten. Keltainen ja vihreä äh, viiva osoittavat sitten sen edistyksen, jota on saatu aikaan, ja sitten sininen ja oranssi äh, kuvaavat tavoitteita. Toki me haluamme äh, saavuttaa tavoitteemme, olemme jo aika lähellä, mutta meillä on vielä paljon tehtävää tuolla tämän kuvan alareunassa näette kaksi rastia, ne ilmaisevat sitä, minne meidän tulisi päästä valkoisen kirjan tavoitteiden perusteella. Aika pitkä matka on vielä edessämme. Sitä paitsi nämä tavoitteet perustuvat siihen, että meidän täytyy saavuttaa tämä kahden asteen tavoite. Voi olla, että näitä tavoitteita täytyy vielä vähän alentaa. Nämä, näitä vähennyksiä ei ole saatu aikaan vielä tosielämässä, koska tällä hetkellä olemme vielä testisyklissä. Toivottavasti ne päästöt, joita on tällä hetkellä mitattu testisyklin aikana, toteutuvat myös tosielämässä, mutta hyvässä mallissa kuitenkin ollaan. Sitten eteenpäin, mennäänpä suostuksiin. Komissio on tällä hetkellä yksilöimässä vuoden 2020 jälkeisiä tavoitteita ja tavoitteiden ja toimien täytyy tietysti olla kustannustehokkaita ja niiden täytyy ottaa huomioon pitkän tähtäyksen vähennystavoitteet. Olisi myös hyvä, jos meillä olisi nolla päästömandaatti, jotta voisimme varmistaa sen, että voimme äm, tavallaan edistää sähköautojen ja vetyautojen kehittämistä. Sitten testisyklit on pidettävä huoli siitä, että ne päästöt, joita mitataan testisykleissä, toteutuvat myös tosielämässä. Siksi me tarvitsemme puitteiston, jonka avulla voimme valvoa tosielämän päästöjä. Komissio ehdottaa myös puitteistoa kuorma-autojen, rekkojen ja bussien päästöjen vähentämiseksi. Toki ja tässä täytyy toimia samalla tavalla kuin ajoneuvo, henkilöajoneuvoasetuksessakin. Sitten jos mennään ähm, tähän dekarbonisaatioon, tällä hetkellä kaikkein tärkein välineemme on uusiutuvaa energia äh, lähteitä koskeva direktiivi. Käytännössä se, miten tavoitteita on saavutettu, on vähemmän selvää. Me, meillä, meillä, meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset mm, raaka-aineet ja myös maankäyttö Näistä, tästä kuvasta näette erilaisten polttoaineiden käyttöä, tai ne kuvaavat erilaisten polttoaineiden käyttöä. Tämä punainen viiva kuvaa fossiilisten polttoaineiden päästöjä ja siniset kuvaavat päästöjä biopolttoaineista. Tässä voidaan todeta, että ne toimivat paremmin kuin bensa ja diesel, mutta kun otetaan huomioon myös epäsuorat ää, päästöt, niin ää, tarina onkin vähän erilainen, kun puhutaan ensimmäisen sukupolven polttoaineesta, mutta myös vaikka me otamme ää, huomioon nämä välilliset vaikutukset, niin toisen sukupolven polttoaineet toimivat jo paremmin. Ja komissio aikoo myös asettaa uuden tavoitteen myös biopolttoaineille. So on to the recommendations. Sitten suositukset. Meidän täytyy päästä tilanteeseen, jossa voimme käyttää enemmän uusiutuvia mm, uusiutuvia polttoaineita liikennesektorilla. On kuitenkin ymmärrettävä, että biopolttoaineiden tarjonta on rajoittunut, rajallista, joten on otettava huomioon kaikkien sektoreiden tarpeet, kun kehitämme liikennettä ja kuljetusalaa. Ja toki sähkö- ja vetyajoneuvojen kehittämistä täytyy edistää. Sitten liikenteen ja kuljetuksen tehokkuus. Meillä ei ole kauheasti toimivaltaa tällä alalla. Yleisesti EUn toimet liittyvät puitteiden tarjoamiseen ja ohjeiden tarjoamiseen jäsenvaltioille – esimerkiksi kestävien liikkuvuussuunnitelmien toteuttamisen osalta. Eli me EU-ssa annamme puitteet ja paikallisesti näitä politiikkoja sitten toteutetaan. Tehokkuutta voidaan toki parantaa monella tapaa. Kun ajatellaan vaikkapa modaali, modal shift-käsitettä, niin sen alalla voidaan vielä tehdä paljon. Ja tietysti kun liikennettä, kun näitä verkostoja parannetaan, niin se saattaa johtaa myös päästöjen lisääntymiseen. No sitten ilmailusta. Kioton pöytäkirja edellyttää, että, että päästöjä vähennetään. ikä ja IMA, IMA ovat myös ottaneet tämän huomioon. Kaikki ne lentokoneet, lennot, jotka lähtevät EU-sta tai jotka saapuvat, tai saapuvat EU-hun, niin niiden täytyy noudattaa ETS, EUn e ETS. Hyppänpä parin dian yli ja näytän teille kuvan. Tämä on ehkä kaikkein tärkein meidän kannaltamme. Mitä kaikki tämä tarkoittaa käytännössä, jos nämä potentiaaliset vähennykset voidaan yhdistää? Se tarkoittaa sitä, että liikente- siis tämä ensimmäinen, tämä kolmas pylväs kuvaa ajoneuvopäästöjä, ja me pyrimme tietysti 50 prosentin vähennykseen ja lopulta 5 prosentin vähennykseen. Eli, eli liikenneessä ja kuljetuksessa on vielä pitkä matka kuljettavana. Ja Jotta voimme saavuttaa 60 prosentin vähennyksen, niin meidän täytyy tehdä paljon ajoneuvojen tehokkuudessa, tehokkuuden parantamisessa ja meidän täytyy ylipäänsäkin liikennesektorin tehokkuutta parantaa. Meidän täytyy tehdä kaikki tämä ja ehkä vielä vähän enemmänkin. Ja ihan lopuksi vielä. Meidän täytyy myös toimia jo varhaisessa vaiheessa – koska meidän täytyy ottaa huomioon päästöjen kumulatiivinen vaikutus kautta linjan, eikä vain katsoa tiettyä vuosilukua tulevaisuudessa. Kiitoksia kovasti, että kuuntelitte. Ja mietin että tässä raportissahan on paljon enemmänkin tietoa, joten ehkäpä haluatte vielä lukea tämän. Kiitos paljon tästä esityksestä, joka oli kuitenkin aika kylmäävä esitys. Kaikki se vaivan näkö pitää nähdä, niin me olemme kyllä aika pahasti jälkijunassa jos nyt me lähdetään noudattamaan Pariisin ilmastosopimuksia ja katsotaan liikennesektoria jo vuodelta 1990 lähtien, se on ainut sektori, joka on noudattanut joka on no, lisännyt kasvihuonekaasujen päästöjä 30 prosentilla. Eli meidän täytyy todella kiihdyttää tahtia, muuten tässä tulee ilmastollinen katastrofi eteen tälläkin sektorilla. No niin, tämä tästä, mutta nyt avaamme keskustelun. Rouva Virkkunen aloittaa. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Thank you for this report and for... Kiitos tästä raportista. Kiitos myös tästä lyhyestä esityksestä. Mielestäni tässä oli hyviä ja huonoja uusia uutisia. No, huonot uutiset ovat, että tilanne ei ole hyvä ja päästöt ovat lisääntyneet vuodesta 90 eteenpäin, mutta hyvin paljon voidaan kuitenkin tehdä ja me voimme tehdä enemmän kuin tähän mennessä. Mielestäni on tärkeää, että tässä mainittiin, että täytyy kiinnittää huomiota kolmeen eri alueeseen, eli suuri, potentiaali on teknologisissa vaihtoehdoissa, mutta sitten meidän täytyy tarkastella hiilestä irtautumista liikenteessä ja sitten toko, koko kuljetusjärjestelmän tehokkuutta ja sitten myös digitalisaatio on tärkeässä asemassa ja meillä on paljon mahdollisuuksia siellä. Mutta yksi tärkein viesti on meille, kun käsittelemme samanaikaisesti tätä puhtaan energian pakettia parlamentissa, että me tarvitsemme pitkän aikavälin poliittisia puitteita myös investoijille, koska jos me haluamme tukea teollisuutta, investoida innovointiin, niin toki tarvitaan pitkän aikavälin poliittisia puitteita, jotta tiedetään, mihin voidaan investoida. Ja tämä on tärkeä kysymys, kun puhumme biopolttoaineista. On ollut hyvin paljon epävarmuutta, minkälaisia tavoitteita tulevaisuudessa tulee olemaan ja mikä on kestävää ja mikä hyväksytään kestäväksi. Eli nämä ovat tärkeitä teollisuudelle. Ja meidän täytyy nyt keskittyä tehokkaimpiin toimiin, jotta me pääsemme näihin tavoitteisiin. Ja tieliikenne, kuten tiedämme, on kaikkein suurin kysymys ja me voimme tehdä hyvin paljon, mutta ei pitäisi kuitenkaan unohtaa myös lento- ja meriliikennettä, koska ne ovat vaikeampia. Me tarvitsemme siihen kansainvälisiä sopimuksia ei auta, jos me teemme päätöksiä Euroopassa, koska nämä ovat maailmanlaajuisia sektoreita ja meidän täytyy tehdä myös maailmanlaajuisia sopimuksia. Mutta tieliikenteessä voidaan hyvin paljon tehdä Euroopan tasolla. Ja me tulemme tänään keskustelemaan myös raskaista hyöty ajoneuvoista ja standardeista siellä, koska me tiedämme, että päästöstandardit tulevat olemaan tärkeämmässä asemassa. Mitä CO2-standardeihin tulee, niin, niin niillähän on ollut suuri vaikutus ja vähän hiilisyyteen tulee. Eli hyviä ja huonoja uutisia, mutta hyvä uutinen on, että me voimme tehdä töitä tämän eteen ja saavuttaa hyvin paljon yhdessä. Kiitos. Monsieur Salini. Edustaja Salini, olkaa hyvä. Ma, me, eh, diciamo che l'elenco fatto dalla collega... Virkkusen luettelo, joka liittyi äh, näihin prioriteetteihin on aika kattava ja olen aivan samaa mieltä siitä. Kuitenkin äh, poliittinen argumentti eh, vielä sen lisäksi, mitä kollega tässä sanoi. Tämä poliittinen argumentti on se, että se lähestymistapa, joka meidän täytyy omaksua, on se, että meidän täytyy pyrkiä saavuttamaan tavoitteet. On otettava huomioon liikenne- ja kuljetussektori, mutta myös kaikki muu taloudellinen toiminta – mantereellamme ja muuallakin. Eikä meidän pidä unohtaa sitä, että liikenne- ja kuljetusala on ehkäpä CO-päästöjen suurin aiheuttaja tai erittäin suuri aiheuttaja, mutta on myös muistettava se, että meidän mantereemme on kuitenkin, pärjää kuitenkin parhaiten koko maailmassa hiilidioksidipäästöjen osalta – on tärkeää muistaa, että me täällä Euroopassa olemme hyviä, me olemme toimineet hyvin. Me olemme ehkä parhaita, koska meidän järjestelmämme on tasapuolinen ja siitäpä syystä meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikilla liikenteen aloilla ylläpidetään tämä ympäristöllinen tasapaino polttoaineet, biopolttoaineet, polttoaineet, erityisesti kun, on siir- kun siirrytään ensimmäisen sukupolven polttoaineesta toisen sukupolven polttoaineisiin, niin se on ehkä yksi meidän vahvin puolemme, kun haluamme suojella ympäristöä. Tämän, tämä siirtymä täytyy toteuttaa niin, että investoijat eivät lannistu, että heitä ei lannisteta, vaan jatkavat in- investointiaan. Eli tässä vaiheessa, kun me laadimme omaa lähestymistapaa tai muokkaamme omaa, omaa lähestymistapaamme, niin meidän täytyy ottaa myös huomioon investoijat ja tutkijat. On pidettävä huoli siitä, että investoijat saavat hyödyn sijoittamalleen pääomalle. Ei pidä ainoastaan asettaa tavoitteita – ei pidä asettaa niin tiukkoja tavoitteita, etteivät investoijat saa että sijoittamalleen pääomalle. Täytyy asettaa ja liian tiukat tavoitteet ovat ehkä kaikkein pahin markkinoiden, markkinoita vääristävä tekijä. On muistettava, että Euroopassa olemme jo nyt maailman parhaita – ja toki me tarvitsemme ympäristötavoitteet, mutta me tarvitsemme myös investoijia, jotka voivat auttaa meitä saavuttamaan nämä tavoitteet. Euh, euh, euh, Rodovalo ja seuraavaksi edustaja Telitska. President, merci. Merci beaucoup. Rouva puheenjohtaja, kiitos myös teille tästä esityksestä. Le document dans, dans sa globalité. Euh, je... Luen asiakirjan kokonaisuudessaan hyvin tarkasti, olen ihan samaa mieltä puheenjohtajamme kanssa siitä, että mitä tässä nyt on esitetty, on aika huolestuttavaa. Meidän vastuumme on suunnaton. Olen iso, iloinen ensimmäisistä kuulusta puheenvuoroista, kun kollegat sanovat, että meidän pitää nyt kaikkien olla uskollisia äänestyskäyttäytymisessämme suhteessa Pariisin ilmastosopimukseen meidän pitää myös tuoda se esille, kun me äänestämme eri mietinnöistä, jotka ovat tällä hetkellä pöydällä erittäin tärkeä äänestys uusiutuvien energian direktiiviäänestyksessä huomenna paljon esityksiä, jotka ovat samansuuntaisia, mistä te puhuitte äsken, ja siellä priorisoidaan samoja asioita. Tämä on erittäin hyvä asia. Toivon todella hartaasti, että kun erilaiset kompromissit on esitetty, niistä on pitkään keskusteltu, että ne todella päätyisivät johonkin konkreettiseen, koska muutoin me olemme taas vielä reippaasti puolivälissä matkaa niistä ehdotuksista, jotka tulivat esille tähän, tässä tekstissä kuin myös muuallakin, niin minä uskoisin, että voimme äh, sitouttaa jäsenvaltiot vielä tiukemmin sitoviin, velvoittaviin tavoitteisiin, koska meidän pitää todella päästä hyvän tulokseen muuten, jos meillä ei ole mielenkiintoista sopimusta. Tai meillä on mielenkiintoinen esitys komissiolta, mutta jos sitä sovelletaan asianmukaisesti jäsenvaltioissa, niin silloin asiat eivät ole oikealla mallilla subsidiariteettiperiaatetta ei noudateta aina samalla tavalla, kun sovelletaan joka päivä tavalla, samalla paikalla. Ja meillä on myös eurovinjettidirektiivin tarkistus. Pitääkö maksuttaa, maksuttaa välimatkan perusteella eikä muilla perusteilla. Meidän vastuumme on suunnaton, niin kuin sanoin äsken. Me olemme kaikki samassa veneessä. Meidän äänestyksessämme pitää tulla ilmi tämä tahto viedä asiaa eteenpäin. Kiitos teille. Edustaja Telitska. No niin, nyt on teidän vuoronne. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. No nyt vähän vakavammin ottaen meidän täytyisi pystyä korjaamaan tilanne. Tämä koskee nyt tämän päivän keskustelua ja politiikan instrumentteja ja sääntelyympäristöä, jota me luomme yhdessä. Me olemme tehneet poliittisia virheitä sekä EU- että kansallisella tasolla. Me emme ehkä ole ottaneet tarpeeksi vaikutusten arviointeja huomioon. Niin hänen täytyy tässä nyt oksentaa ikään kuin tämä esitys muutamassa minuutissa. Tämä nyt ehkä ole kovin hyvä tapa. Ehkä me voisimme kunnioittaa tätä työtä ja tutustua siihen ja sitten käydä keskustelua. Toka me tiedämme, mitkä tavoitteemme ovat, mutta ehkä tässä on kuitenkin houkutuksena se, että ei oteta huomioon tässä tasapainoa. Sanotaan nyt esimerkiksi tavoitteita, vertailuarvoja ja kilpailukykyä sektorilla. Ja tämä on erittäin tärkeää. Jos nyt tarkastelen tätä esitystä, niin mieleen nousee kysymys, että mikä olisi paras sekoitus? Hiilestä irtautuminen – sitten liikennejärjestelmän optimointi, teknologia. Tässä varmasti jossakin kohdin voidaan toimia enemmän, toisissa vähemmän. Voidaanko tämä määritellä ja pystymmekö sitten pohjaamaan vaikutusten arviointiin. Ja toki tämän täytyy pohjata myös poliitikkojen analyysiin, sääntelyyn, ympäristöön ja niin edelleen. No, mielestäni tämä oli kuitenkin hyvin mielenkiintoista. Tässä on paljon puraskeltavaa. Ja haluaisin, että palaisimme keskusteluun, kun olemme lukeneet tämän raportin. Ja hyvät kollegat, haluaisin vielä sanoa, kun me teemme omia mietintöjämme, kun me olemme varjoesittelijöitä, kun teemme tarkistuksia, ja mehän voimme tehdä satoja tarkistuksia, niin tästä lähtien meidän pitäisi ehkä jatkuvasti analysoida vaikutuksia sille, mitä me ehdotamme, koska muuten me toistamme virheitä, joita me olen tehneet menneisyydessä, enkä me saa tasapainoa aikaiseksi. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Telitska. Kaksi puhujaa oli vielä saanut luvan, mutta en minä halua täällä suosia ketään. Edustaja Delinde. Tack för ordförande och tack till vår föredragande för en eh, mycket intressant... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös tästä esityksestä. Erittäin mielenkiintoista tietoa saimme tänä päivänä. Minulla on yksi kysymys. mitkä ovat nykyiset aloitteet ja suuret aloitteet tulevaisuudessa, koska on ihan selvää, että kun me puhumme öö, suurista muutoksista. Me, pitäisikö meidän nyt tässä pikkuhiljaa lähteä korjaamaan tilannetta, mutta, mutta meillä on nyt tapahtumassa hitaita muutoksia ja sitten lopussa pitäisi olla hyvin tiukkoja näiden äh, tavoitteiden toteuttamisessa. Tässä pitää ottaa huomioon myös sosiaalinen aspekti. Ettekö te olisi pikemminkin sitä mieltä, että tämä kysymys voitaisiin mieltää niin, että eh, voisimme voisimme tehdä nyt kaiken, koska meillä on teknologiset muutokset käsillä. Me voimme hyödyntää paljon enemmän teknologiaa, kun meillä on tämä suuren luokan haaste edessämme. No niin, tietenkin on olemassa olevat olosuhteet, jotka vaikuttavat tulevaisuuden muutoksiin, kun me lähdemme soveltamaan näitä muutoksia. Se edellyttää ja se vaatii myös, että luotamme näihin uusiin teknologioihin myös tulevaisuudessa. Puhun tästä näin, mutta en tiedä mitä tulee tapahtumaan – käytöstapojen muuttumisessa, kun jos me ajattelemme nykyistä rytmiä, nykyistä tahtia, mitä tulee, mikä tulee olemaan tilanne kymmenen vuoden kuluttua, onko muutos radikaali? Monsieur Delunde. Edustaja, edustaja Kuon. Uh, uh, me kaikki muistamme vielä, että että viime vaalikaudella oli strategia, strategia 20 20 20, 20 prosenttia CO2-säästöjä ja sitten 20 prosenttia energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä. No, liikenteessä puhuttiin jopa 40 prosentista. Ja jos nyt katsomme, mihin toimiin olemme ryhtyneet, niin ne eivät ole huonoja. Ajattelen tässä tätä 130 grammaa, mitä CO-päästöihin tulee henkilö autojen kohdalla. <clears throat> Sitten etanoli, biopolttiaineet ja niin edelleen. Eli suuremmasta tehokkuudesta on puhuttu. Mm, mutta tässähän nyt sitten talouskasvu ikään kuin nakertaa tätä, kuinka paljon enemmän on henkilöautoja sallittu liikenteeseen vuoden 2008 jälkeen. No, tämä on aika vaikea tilanne. Ja mitä kokonaisvolyymiin tulee CO2-päästöjen kohdalla, niin tätä on aika vaikea leikata. Merci, monsieur Kuhn. Kiitos, edustaja Kuhn. Teillä oli kaksi minuuttia. No niin, hyvä. Käytitte vain yhden minuutin, kun teillä oli kaksi käytettävissä. Siirretään ensi kertaan. Hienoa te kannatatte jakamista. Edustaja Schenkevi on seuraava puhuja. Eh, Kiitoksia, että sain puheenvuoron, vaikka en olekaan valiokunnan jäsen, mutta varjoesittelijänä uudistuvia energialähteitä koskevassa asiassa tämä on minusta tärkeä asia. Viesti on ihan selkeä. Me emme ole edistyneet riittävästi, jos me emme muuta politiikkojamme niin sen sijaan, että me vähennämme päästöjä, me niitä lisäämme. Ja sehän on ihan ristiriitaista sen kanssa, mihin olemme sitoutuneet COP21. Rohkaisevaa on se, että tänä aamuna Itressä, kun puhuttiin rakennusten energiatehokkuudesta, niin me äänestimme siitä, että älyinfrastruktuurit otettaisiin mukaan kun puhutaan rakennusten energiatehokkuudesta. Sehän on tarpeen. No, minulla olisi seuraava kysymys. Vähän erilainen. Johtuu siitä, että ajoneuvojen tuottajat voivat oikeastaan valmistaa ihan mitä haluavat. Eikö meidän tulisi pyrkiä vähentämään polttomoottoreiden lukumäärää niin, että niitä ei nyt kokonaan poistettaisi, mutta että niitä vähennettäisiin niin, että kunkin tuottajan valmistajaan tulisi tehdä enemmän sähköautoja ja vähemmän polttomoottoriajoneuvoja. Tämä olisi aika hyvä mahdollisuus edistää sähköautojen tuotantoa ja aikahan tässä ole loppuun, mutta vielä yksi kysymys. Mitä voimme tehdä ilmailun ja meren, meriliikenteen suhteen? Mitä voimme tehdä niiden osalta? Merci, monsieur Kelly. Monsieur Deli. Kiitos, edustaja Kelly. Nyt edustaja Deli, yksi minuutti. Uh, president, I will be extremely short. I have just... Puhun erittäin lyhyesti. Minulla on vain yksi tekninen kysymys koskien esitystänne. Te mainitsitte, että että autojen päästöt ovat 44 prosenttia, mutta ette puhuneet raskaista hyötyajoneuvoista niinkään paljon, koska tämähän on aivan kysymys täällä liikennevaliokunnasta. Onko teillä tietoja siihen liittyen? Kiitos. Merci beaucoup pour l'ensemble. Kiitos. Kiitos paljon kaikista kysymyksistä. Minulla on ihan yksi oikea kysymys. Se liittyy näihin eh, yhdistettyihin energiamuotoihin puhuttu, että tulee vähemmän sähköautoja, mutta ei pidä tehdä vain sähköautoja, meidän pitää käyttää myös luonnonkaasua ja vetyä. Mutta minulla on nyt tässä periaatteellinen ongelma, miten nyt voidaan toimia, mm, jos meillä on 30 miljoonaa ajoneuvoa teillä ja jotka eivät noudata normeja, koska ne ylittävät 3, 4, 5 kertaisesti. Miten nämä miten nämä autot saadaan kuriin. Oletteko te tehneet tutkimusta tästä, miten näitä ajoneuvoja voitaisiin uudelleen valmistaa, uudelleen muotoilla? Voidaanko niitä uudelleen hyötykäyttää jotenkin, vaikka meillä on nyt tämä uusi testisikli. Minä muistutan kollegat, että puhdasta autoa ei itsessään sinällään ole olemassa, ei sähköautokaan ole ihan täysin puhdas. Ensimmäinen kysymys, toinen kysymys. Miten on mahdollista, että sektorit. Hyvä Sunkeli, minä tässä vielä puhun, koska se on teidänkin valiokuntanne heiniä. Miten te selitätte, että esimerkiksi maatalousteollisuus jo vuodesta 90 lähtien ovat vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä? Miten on mahdollista, että liikennesektorilla se on räjähtänyt käsiin? onko tässä nyt teollisuusvalmistajien puolelta joku jumittaminen, ovatko jäsenvaltiot olleet tahallaan toimettomia. Miksi ei olla tajuttu tätä ja menty vähän nopeammin eteenpäin tässä asiassa. Viimeinen kysymys liittyy mm, uudelleen valmistamisen. Onko teillä tästä jotakin ajatuksia, ideoita? Meillähän on nyt uusi, paljon autonomisempi ajoneuvon valmistelija tulossa, joka on laitteistettu aivan eri tavalla. Infrastruktuuritkin ovat muuttumassa. Onko teillä jonkinlaisia näkymiä kustannuksista? Paljonko me joudumme maksamaan tästä? Onko se työllisyyttä lisäävää? Kiitos paljon. No niin, teillä on tasan... Teillä on tasan... Minä katson nyt tässä tulkkeihin päin, kuinka paljon teillä on aikaa. Viisi minuuttia aikaa. Tulkit ovat varmasti valmiita. Neuvottelinko hyvin? Minulle nyökkäillään täällä jossakin kopeissa, eli viisi minuuttia saatte aikaa. Olkaa hyvä, kiitos. I will switch to uh, um, Dutch now. It's easier for me to answer the questions. Um... Mm. Aika paljon kysymyksiä. Ensinnäkin uh, puheenjohtajan kysymykset ensin, jos sallitaan. No mitä ajoneuvot, jotka eivät kunnioita normeja? No toki tämän joudumme kohtaamaan. Ja tämä liittyy tietysti ilman laatuun. Ja tässä on lähinnä kysymys CO2-päästöistä. Ja minä ja muutkin olemme sitä mieltä, että sähköautot ovat tehokkain tapa vähentää päästöjä, eli täytyy päästä eroon polttomoottoreista. Toki muutakin päästöjä mutta sähköauto on ehkä tässä tärkein väline. Wel omlaag zijn gegaan en mobiliteit niet. No, sitten tässä tarkastelemme ainoastaan liikennesektori, joten tähän kysymykseen me emme ole vastannut, mutta liikennehän kasvaa jatkuvasti ja on aika vaikea käsitellä tätä sektoria, niin, niin kustannukset kuitenkin ovat tällä sektorilla hyvin paljon korkeammat ja tämä näkyy myös valkoisessa kirjassa, jossa puhutaan 60 ja muissa 80 prosentista. Kustannukset ovat tärkeä näkökanta. Olemme ottaneet kantaa siihen tässä raportissa ja se saattaa olla hankalaa yrityksille ja kansalaisille, mutta me emme ole tässä vielä laskeneet kustannuksia. Meidän täytyy tehdä vaikutusten arvioita, jos me voimme katsoa, miten me saavutamme Pariisin tavoitteet. Eli täytyy mutta tässä raportissa nyt ei kuitenkaan vielä ole vastausta tähän kysymykseen. No sitten täällä oli teknisiä kysymyksiä. 44 prosenttia liittyy siis henkilö, on henkilöautoihin ja noin 20 prosenttia sitten raskaat hyötyajoneuvot. Ja sitten vielä, mitäs tänne kirjasin? Herra Kelly kysyi, mm, pitäisikö tuottaa erilaisia ajoneuvoja. No, näin me tässä raportissa myös sanomme. Mielestämme tämä on hyvä ajatus, josta päästään tähän nollapäästötavoitteeseen. Eli täytyisi äh, antaa kannustumia, jotta saataisiin nopeammin sähköautoja käyttöön. En tiedä, tarvitaanko tähän sääntelyä tai pakkoa tällaisten ajoneuvojen tuottamiseen. No, sitä en tiedä. Ehkä olisi parempi, että meillä olisi jonkinlainen markkinamekanismi, mutta mm, minä olen kuitenkin tässä samaa mieltä kanssan, ja se on tässä raportissakin nostettu esille. Onko minulla vielä aikaa? pitäisikö meidän toimia nyt vai myöhemmin. Sellainen kysymys osoitettiin, jos me haluamme tavo- saavuttaa Pariisin ää, tavoitteet. No oikeastaan siihen ei ole enää mitään mahdollisuutta. Meidän täytyy tehdä nyt kaikki, mitä pystymme joka alalla ja mahdollisimman nopeasti jotta me voisimme vähentää CO2-päästöjä. Eli odottaminen ei ole vaihtoehto. Ja tämä on, tilanne on sellainen, että jos nyt odottaa niin sitten meillä on myöhemmin enemmän CO2-päästöjä ilmakehässä. Eli mitä nopeammin toimitaan, niin sitä todennäköisemmin sitten tavoitteet saavutetaan. Nyt oikeastaan vastasin varmaan kaikkiin kysymyksiin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kiitos paljon näistä vastauksista. Ehkä on kysymyksiä, joihin ei tullut yksityiskohtaista vastausta. Minä lähetän teille sähköpostia, jotta voimme todella saada sitten yksityiskohtaisesti sisällöstä lisätietoa. Saatte sähköpostia sihteeristö saa antaa paljon sitten kattavammat vastaukset näihin kysymyksiin. Te olitte ihan oikeassa niin samalla lopetan tämän kokousosian sanoessanne, että tämä tulee maksamaan meille paljon mutta tulisi paljon kovemmaksi hinta, jos emme tekisimme mit- tekisi mitään. Eli senpä takia meidän pitää nyt lähteä liikkeelle. Ei tässä ole kyse enää mistään ilmastonmuutoksesta tai sääntöjen purkamisesta tässä on ilmastollinen vaaratekijä todella edessä. Jos liikennesektori ei nyt ymmärrä, että meidän pitää toimia win-win periaatteella ilmastokysymyksissä, niin silloin me lyömme päämme seinään. Sen takia te olitte ihan oikeassa. Tässä on liikennevaliokunta, joka on hyvin dynaaminen ja ymmärtää, mikä on ilmastotaloive. Ja siihen haasteeseen pitää kaikkien vastata yhdessä. Se on kova taistelu, mutta kyllä me sen voitamme. tällä haluan toivottaa teille hyvää ruokahalua ja odotan teitä täällä kello 15.00. Herra Telitska, mitäs? No niin. Mitäs tuo ilmehtiminen on? Kello 15, no te en nyt puutu siihen, kuka syö paljon tai kauan, enkä puutu yksityiselämäänne, mutta toivotan teille hyvää ruokailuhalua. Jatkamme kello 15 kansalaistapahtumalla. Olkaa läsnä tuolloin. Ja pyytäkää kollegojakin olemaan paikalla, koska tämä tapahtuma tullaan kuvaamaan live-lähetyksenä. Luotan teidän läsnäoloonne. Kiitos paljon ja herra Sean myös kiitos siitä, että tulitte mukaan kokouksemme. Tapaamme kohta. Kiitos teille. Herra Hoon, tästä kiitos teidän esityksestänne ja sanoistanne. Kiitos.